Hyvät kollegat, euh, meillä on nyt edessämme kuuleminen, eli jatkamme kokousta ensinnäkin. Esityslistallamme on kaksi tärkeää kuulemista tänään iltapäivällä salissa, joka ei ole kyllä sopiva ei äänestämiseen sen paremmin kuin näin tärkeitä kuulemisten järjestämiseen. Olen pahoillani, hyvät kollegat. No, no, varmasti jäsenet kyllä löytävät paikkaan täältä, mutta jos joku haluaa seurata, niin ei välttämättä löydä täältä sijaa. Tämä on täysin poikkeuksellista. Ja jos seisot eikä löydy istumapaikkaa, niin voitte ottaa varajäsentenkin paikan. Eli jos löytyy vihreä kyltti, siis elevät jäsenet ehkä tulee paikalla, sitten totta kai täytyy luovuta paikkaa. No, tämä nyt oli järjestelykysymys, mutta tärkeää sekin. IMKO-valiokunta on laatimassa lausuntoa tähän tärkeään direktiiviin työntekijöiden lähettämiseen liittyen. IMKO aamupäivällä järjesti sekin samasta aiheesta kuulemisen No, sano vain, että kuulin tästä minun mielestäni. Ei tämä nyt ole merkkiä hyvästä yhteistyöstä ainakaan tässä talossa. Eli puheenjohtajakokouksessa otan tämän esille. Muuten herra Kristensen pyysi, että häntä seuraava radiotiimi voisi myös osallistua kokoukseen – ehkä myös äänittävätkin hänen puheenvuorossa, joka varmasti tulee jossain yhteydessä esille. Ei tuskinpa siitä on kenellekään haittaa. Älkää ihmetelkö sitten, jos olettekin Tanskan radiossa äänessä suorassa lähetyksessä. Ja sitten vielä muutama asiakirja palkansain edustajaliitoilta on toimitettu jäsenille – se on kansiossanne. Työntekijät ovat pyytäneet, että he saisivat saman kohtelun. Totta kai se suotiin heille. Important euh, d'experts. No niin, meillä on iso joukko asiantuntijoita nyt seurannamme. Ensimmäisenä puheenvuorossa lyhyesti meidän esittelijämme, rouva Danutta Jasjuoska. Hän voi alustaa keskustelua sen jälkeen kukin asiantuntija saa kymmenisen minuuttia omaa puheenvuoroaan varten. He voivat täsmällisesti vastata niihin kysymyksiin, jotka heille on toimitettu. Rova Jezlovieska arvoisa puheenjohtaja. Ennen kuin mennään tätä direktiiviä käsittelemään, haluaisin minäkin vielä sanoa pari sanaa teknisistä kysymyksistä. Kuten sanoitte, aivan oikein totesitte, että kysymys on asiakirjasta, joka on hyvin tärkeä. Ja on siis hyvin tärkeää, että työmarkkinaosapuolet voivat osallistua keskusteluihimme. Olen pahoillani, etten päässyt osallistumaan tähän kuulemistilaisuuteen IMKO-valiokunnassa, koska äänestimme tuolloin. Olen hyvin yllättynyt siitä, että meidän valiokuntamme ei ole myöskään julkaissut mitään tietoja tämän päivän kuulemisesta. IMKO-valiokunta puolestaan kampanjoi kovasti, oli paljon julisteita äh, kaikkialla rakennuksessa, jotka äh, viittasivat tähän kuulemistilaisuuteen ja äh, uskon, että työmarkkinaosapuolten olisi pitänyt olla hiukan enemmän tässä, tässä myöskin esille ja tästä olen hiukan yllättynyt ja halusin ottaa tämän siis tällä tavalla julkisesti esille. Sitten tähän direktiivin, tähän sisältökysymykseen. Hyvät naiset ja herrat, tämä direktiivi työntekijöiden lähettämisestä, jo sen esittämisestä saakka on aiheuttanut paljon polemiikkia ja tänään meillä on tämä kuulemistilaisuus ja sen takia on hyvä kuulla asiantuntijoiden näkemys tästä asiasta. On hyvin tärkeää, että tämä direktiivi muodostuu sellaiseksi välineeksi, joka on tehokas ja että tästä direktiivistä direktiivi voidaan myöskin parhaalla tavalla panna täytäntöön. Tarkoitus on siis taata työntekijöiden oikeudet ja myöskin ottaa huomioon lähettävät yritykset ja myöskin kaikin puolin noudattaa työntekijöiden oikeuksia. Minä olen halunnut kuulla eri osa osapuolia ja niin työnantaja kuin työntekijä osapuoliakin. Ja kaikki nämä tapaamiset ovat vahvistaneet sen näkemyksen, että meillä on vielä hyvin paljon työtä tehtävänä, kun tulkitaan tätä Siihen liittyy paljon vielä ongelmia. Ja nämä ongelmat liittyvät erityisesti siihen, mm, kuinka yrittäjät ja lähetetyt työntekijät voivat saada tietoa sen maan olosuhteista ja ehdosta, jossa he toimivat on olemassa tällaisia peite, postilaatikkoyrityksiä myöskin, ja olisi hyvä saada myöskin seuraamuksia tällaisia fiktiivisiä työpaikkoja ajatellen. Euroopan komission toimeenpanodirektiivi esitys esittelee hyviä konsteja, kuinka nämä ongelmat voitaisiin ratkaista. Ja uskon, että, että että tämä moto ei mitään epäilyttävää ja e, tämä on hyvin selvä kaikin puolin. Minä olen siis yhteistyössä varjoesittelijöiden kanssa tällä tavalla innovatiivisella tavalla toivonut siis, että voisimme yhdessä luoda tällaiset selkeät säännöt, että tulkinta olisi helpompaa ja toivon mukaan tämänpäiväinen keskustelumme osaltaan myötävaikuttaa näiden ongelmien ratkaisemiseen, joita tämän direktiivin täytäntöönpanoon liittyy. En puhu tämän eteenpäin, koska se mikä on tietysti kaikkein tärkeintä, se on kuulla asiantuntijoitamme ja käydä keskustelua. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti ja nyt puheenvuoron saa siinä järjestyksessä kuin mitä minulle on esitetty neljä asiantuntijaa. Mutta muistuttaisin kuitenkin, hyvä esittelijä, että mietintönne osuu hiukkasen muuttuneeseen tilanteeseen, koska Euroopan unionin komissio on nyt vetänyt pois tekstinsä, joka oli rinnan teidän tekstinsä kanssa niin kutsuttu Monti Kakkonen. Se on tavallaan vaikuttanut myös siihen, miten me joudumme puolestamme käsittelemään teidän mietintöänne tässä yhteydessä. No niin, ensimmäisenä puheenvuorossa on Werner Bülen. Hän on poliittinen sihteeri Euroopan rakennus- ja puutyöntekijöiden liitossa. Herra Bülen, olkaa hyvä. Kymmenisen minuuttia. Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan Euroopan rakennus- ja puutyöntekijöiden liittoa ja aluksi haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että se on ottanut tämän, tehnyt tämän aloitteen. Mielestäni on hyvin arvokasta vaihtaa ö, mielipiteitä sidosryhmien kanssa ja omalta puoleltamme me olemme enemmän kuin halukkaita löytämään rakentavia ratkaisuja ja myöskin löytämään kompromisseja kun ajatellaan tätä lyhyttä aikaa tässä me olemme vastanneet kysymyksiin kirjallisesti. Tämä on lähetetty sihteeristölle, tämä vastauspaketti valiokunnan sihteeristölle, joten oletan, että sihteeristö jakaa kirjalliset reaktiot kaikille Euroopan parlamentin jäsenille ja kaikille muille kollegoille. He voivat lähettää meille sähköpostia ja sitten me lähetämme kirjallisen vastauksen kysymyksiin. Ennen kuin aloitan, haluaisin todeta, että vaikka olemme mielissämme siitä, että rakennusliitto on tänne kutsuttu, tämä ei ole ainoastaan rakennusteollisuuden ongelma kuitenkaan. Ikävä kyllä monet kollegamme esimerkiksi lihasektorilla, teurasta, mutta, mutta myöskin kuljetussektorilla ja myöskin monilla muilla sektoreilla kohtaavat samankaltaisia ongelmia. Ja tästä syystä tänään en puhu EFBVn puolesta, vaan kaikkien ammattijärjestöjen puolesta EAYn alaisuudessa. Jos nyt käymme läpi näitä kysymyksiä, niin haluaisin painottaa niitä kysymyksiä, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Kysymys kaksi. Painottaa kysymystä, että mikä on se tärkein ongelma, ja ennen kuin pyrimme löytämään ratkaisun, meidän täytyy tietää, mikä on ongelma. Ja tarkoitan nyt tätä kiertoongelmaa. Tämä on hyvin pitkä luettelo, älkää pelästykö. Monet työntekijät, kun he lähtevät lähetettyinä työntekijöinä ulkomaille, heillä ei ole harmainta aavistusta, millaiset työllisyys- tai työntekoon liittyvät ehdot ovat. Heillä on joitakin vääriä käsityksiä, mitä he voisivat esimerkiksi odottaa palkalta, eikä heillä yleensä ole minkäännäköistä käsitystä, mikä kyseisessä maassa on voimassa oleva lainsäädäntö, joten tässä tiedot, tiedotus on puutteellista. Ja tämä sitten liittyy tähän direktiivin tärkeimpään asiaan, joka selkeästi määrittelee, että jäsenvaltiolla on velvollisuus tarjota tietoa. Usein tietoa on saatavilla, sanotaanpa vaikka joillakin piilotetuilla verkkosivuilla, jollakin kielellä, jota ei voida ymmärtää ja jota kuka, jossa kukaan rakennustyöntekijä ei käy katsomassa. No sitten aloitteet, jotka liittyvät työmarkkinaosapuolten tai muiden asianosaisten tietoihin. Heillä on brosyyrejä, esitteitä tiedoista ja nämä toimivat melko hyvin, mutta kuitenkaan nämä lähetetyt työntekijät eivät näitä tietoja saa, ja myöskin ammattiliitot meidän puoleltamme. Meillä on omat esitteemme, joten kaikkein tehokkain tapa tarjota tietoa ei ole mennä jäsenvaltioiden taholle etsimään sitä, vaan tehdä tämä työmarkkinaosapuolten kautta. Se ei kuitenkaan ole meidän velvollisuutemme. No sitten toinen ongelma on se, että teoreettisesti, kun ajatellaan eh, direktiiviä 91-55, 33 työnantajan täytyy tarjota selkeää tietoa siitä, mitkä ovat sovellettavat määräykset ja ehdot. Ne, työsopimuksessa pitäisi olla nämä määriteltynä, mutta ongelma tämän direktiivin osalta, ja tämä on direktiivi, on pitkän ollut voimassa, ja tätä direktiiviä ei käytännössä sovelleta ollenkaan. Tämä on hyvin vakava ongelma. Kyseessä on direktiivi, joka on kuollut kirjain. Se kuitenkin tarjoaa hyvin tärkeitä velvollisuuksia äh, työnantajalle antaa tietoa. Sitä ei sovelleta todellakaan. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmat lähetetyt työntekijät lähtevät kotimaastaan äh, ilman mitään kunnon tietoa. Ja kun heidät sitten on lähetetty ulkomaille, he elävät hyvin eristäytyneinä, paineet ovat kovat, eivätkä henkilöt todellakaan kykene valittamaan, koska he tietävät, että mikäli he esittävät valituksen, he saavat joko sakkoja, tulee jotakin seuraamuksia, tai sitten heidät lähetetään takaisin kotiin. Ja tämä on lähetettyjen työntekijöiden realiteetti, ja siis niiden, jotka valittavat. Ja työnantaja myöskin saattaa kadota he elävät hyvin eristettyinä ja tämä liittyy siihen tosiasiaan, että heillä ei ole tietoa, ei ole kielitaitoa, eivät tiedä mitään kulttuurista, eivät tiedä eh, minkä järjestön puolen pitäisi kääntyä valitustapauksissa, eivät tiedä näistä tarkastuksista, eivätkä ammattijärjestöistä. Ammattijärjestöjen täytyy etsiä näitä lähetettyjä työntekijöitä. Lähetetyt työntekijät eivät käänny ammattijärjestöjen puoleen. He tulevat meille ainoastaan, tai teidän puolemme ainoastaan silloin, jos kyseessä on kolmen kuukauden, puolen vuoden missio, he joutuvat elämään hyvin epäinhimillisissä olosuhteissa. Ja usein työnantaja sitten on kadonnut. Valvonta on hyvin vakava ongelma. Ensinnäkin alkuperämaassa tai lähtömaassa ei tehdä yhtään mitään. Siellä ei ole minkäännäköistä järjestelmää notifioinnille, ei minkäännäköistä eh, rakenteellista tiedonvaihtoa, joka johtaa meidät siihen ongelmaan, että eh, työntekomaan eh, viranomaisten täytyy etsiä näitä tosiasioita ja he ovat aina liian myöhässä, joten on välttämätöntä, että heitä tiedotetaan etukäteen. Tämä on yksi niistä syistä, miksi me ehdotamme pakollista ennakkotiedotusta, mutta palaan tähän vielä. Ja sitten se, mitä, mikä myöskin puuttuu, on, ovat konkreettiset, tiukat seuraamukset, sanktiot. Joissakin maissa niitä on, mutta ongelma on siinä, että mitä tapahtuu, jos työntekijä on palannut kotimaahansa tai työntekijät ovat palanneet kotimaahansa miten näitä maksuvaatimuksia sitten esitetään. Tämä on hyvin monimutkaista todellisuudessa. Se saattaa näyttää hienolta paperilla, se, että miten aloitetaan oikeustoimet, mutta todellisuudessa monet työntekijät eivät tähän kuitenkaan ryhdy. Ja tästä tulee hyvin suuri sotku, ja no, mikä on myöskin valtaisa ongelma, ja puhun nyt ainoastaan tosiasioista, on tämä massiivinen tämän lähettämisen kiertäminen itsenäisten ammatinharjoittajien kohdalla. Eli monet lähetetyt työntekijät joutuvat yhtäkkiä allekirjoittamaan asiakirjaan, missä ne toteavat, että heistä tuleekin itsenäisiä ammatinharjoittajia aivan yhtäkkiä. Usein he eivät edes tiedä, mitä he allekirjoittavat. Usein se on kirjoitettu kielellä, jota he eivät ymmärrä. Ja he ovat tosi onnellisia, jos voivat löytää työpaikan ulkomailla ja allekirjoittavat minkä tahansa asiakirjan, jota tarvitaan. Joten monet asiakirjat ovat väärennettyjä. Puhun nyt esimerkiksi työsopimuksista, puhun työaika, papereista, ja ohjeet, mitä he usein saavat, on se, että jos jokin tarkastaja tulee, niin joko täytyy mennä piiloon tai juosta pakoon tai täytyy valehdella – tai näyttää tämä tai tämä paperiin. Nämä ovat kaikkein konkreettisimmat ohjeet, joita henkilöt, nämä kyseiset henkilöt saavat. No, kun ajatellaan tätä lähettämisen väärinkäyttöä, niin se toteutuu käytännössä. No mitä nyt sitten pitää tehdä? Tässä tarvitaan useita ratkaisuja. Me tarvitsemme ratkaisuja jäsenvaltioiden taholla. Tietyissä jäsenvaltioissa meidän täytyy vaatia, että niillä on riittävää sisäistä koordinaatiota, koska monissa maissa tie, tiedon kulku ei toimi esimerkiksi valtiovarainministeriön ja sosiaaliministeriön tai työministeriön välillä. Esimerkiksi maahanmuuttotarkastajien välillä. Ja tämä johtaa vakaviin ongelmiin ja myöskin siihen, että nämä eivät pysty myöskään organisoitumaan sisäisesti. Pitäisi olla selvää, että ne velvollisuudet, jotka on voimassa olevassa direktiivissä ovat, niitä tulisi soveltaa. Ei voida hyväksyä sitä, että tämä direktiivi, joka on jo voimassa, sitä ei todellisuudessa sovelleta. Ei ainakaan tämän direktiivin osalta, joten me emme voi tässä keskustelussa välttää puhumasta tämän direktiivin soveltamisesta. No sitten on, kolmas ongelma on tie, tiedottaminen, ja tämä on yksi niistä avaintekijöistä. Sen tulisi olla helppoa, helposti saatavissa olevaa sellaisille työntekijöille, jotka etsivät tietoa esimerkiksi sovellettavista työolosuhteista ja ehdoista. Tämä on jäsenvaltion vastuulla, mutta kuten sanoin, niin todellisuudessa – jäsenvaltioiden tarjoama tieto ei ole riittävää. No, olen melko vakuuttunut siitä, että työmarkkinaosapuolet, varsinkin rakennussektorilla, jota minäkin edustan, olisivat halukkaita, enemmän kuin halukkaita tarjoamaan nämä tiedot, joita tarvitaan. Mutta meidän täytyy pitää mielissämme, että kaikki toimet ja ponnistelut, joihin on jo ryhdytty ovat sellaisia, että työmarkkinaosapuolet maksavat ne itse. Tämä on hyvin kummallista, koska se ei edes ole niiden velvollisuus. Joten työmarkkinaosapuolet haluavat kyllä auttaa, mutta toisaalta tässä täytyy jotakin saada sitten vastineeksi. Sitten yksi elementti, mikä on myöskin tärkeä, on rajat ylittävä yhteistyö. Niin puhun vain tästä ja sitten vedän langat yhteen. Yhdessä rakennusalan työntekijöiden kanssa pohdimme, että yksi niistä välineistä, joita voisimme ottaa käyttöön, on pakollinen ennakkoinformointi näille lähetyille työntekijöille niin, että henkilöt tietävät etukäteen, milloin näitä lähetettyjä työntekijöitä tulee heidän maahansa. Tämä helpottaisi tarkastajien työtä, antaisi heille tietoa siitä, kuinka monta työntekijää lähetetään, millä miten usein heitä tulee ja niin poispäin. Sitten on myöskin muita välineitä, joita haluaisimme ehdottaa. Nekin ovat hyvin innovatiivisia, mutta niin kuin alussa totesin, te löydätte nämä näistä äh, kirjallisista vastauksista, jotka lähetimme parlamentille. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Tässä päästiin välittömästi asian ytimeen. Ja seuraavaksi professori Yves Jorens. Hän on johtaja IRIS-laitoksessa Gentissä. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä professori. Thank you very much, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös mahdollisuudesta esitellä hiukkasen ajatuksiamme tämän ehdotuksen tiimoilta. Minunkin alustukseni keskittyy näihin kysymyksiin, myös liittyen vastuukysymyksiin, koska olemme juuri saaneet päätökseen tutkimuksen tästä aiheesta. Alihankinta- ja ulkoistamiskysymykset ovat saaneet työmarkkinoilla avainaseman. On hankalaa muuttaa enää tätä suuntausta, mutta ei se kuitenkaan tarkoita, että ei olisi tarvetta kohentaa tilannetta. Alihankinta ja ulkoistaminen eivät saa tulla kyseeksi tilanteissa, jossa ne johtavat siihen, että säänneltyjen ammattien määräyksiä ruvetaan kiertämään. Jos ja työntekijöiden oikeuksien suojelemista, niin se liittyy määräysten täytäntöönpano ja se, että ei ole riittävästi määräyksiä rajat ylittävissä tapauksissa, ei valvontaa eikä yhteistyötä myöskään työsuojelutarkastajien kesken, vaikkakin voidaan puhua työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, kuten palveluidenkin, niin kummaa kyllä. Tarkastajat eivät vapaasti liiku, ei se ei myöskään tieto Ongelmia syntyy kaikissa vaiheissa tarkastusketjua, alkaen tarkastusmissioista tuomitsemiseen. Usein kierretään vähimmäisvaatimuksia ja siinä käytetään sitä hyväkseen, että sisämarkkinoilla ei noudata samoja sääntöjä. Käytetään väärin oikeudellista henkilöyttä, ei ole yhteistyötä eikä tietoa vaihdeta. Se on joko tehotonta tai sitä ei ole ollenkaan olemassa. Se, että juurikaan täytyy panna myös esimerkiksi sakkoja tai tuomioita rajat ylittävästi meidän täytyy myös miettiä hallinnollista ja oikeudellista apua, koska sitä tarvitaan enemmän. Tähän mennessä tiedonvaihto on ollut estynyt monista syistä. Lää, kielitaito ei tunneta muiden jäsenvaltioiden sovellettavaa lakia, ei tiedetä oikeastaan kuka on toimivaltainen hallinnon ala, sakkojen määrääminen rajat ylittävästi, se on ehkä johtanut myös vaikeuksiin, kun ne ei tiedä, noudatetaanko hallinnollisia sanktioita vai rikosoikeudellisia sanktioita, kun ei ole vastavuorosta tunnustamista, ei ole myös tietoutta oikeudellisesta henkilöydestä. Tästä syystä se, että tulisi yhteisvastuu yhteisvastuumekanismi Euroopan tasolla, olisi ikään kuin patenttiratkaisu, ainakin se on nähty. Mutta kuitenkin on kritisoitu tällaista järjestelmää myös siitä syystä, että tarkastustehtävät annetaan yksityisille yrityksille, koska siellä on usein esteitä, joita ovat itsekään pysty ratkaisemaan. Puoltavat tekijät johtavat siihen käsitykseen, että tällä olisi myönteistä vaikutusta, ettei olisi epäreilua kilpailua, koska on ajateltu, että tarkastot olisivat huolellisempia ja varovaisempia, kun alihankkijoita hankitaan. Voi olla niin, että tällainen järjestelmä olisi pelotteenomainen, niin että voitaisiin välttää vastuukysymykset, niin ehkä hankitaan parempia alihankkijoita oman edun nimissäkin, mutta on hyvin vaikea vahvistaa tällaista käsitystä, koska tosiasiat ovat välillisiä ja ei ole mitään määrällisiä lukuja kansallisista järjestelmistä, kun on kyse tällaisesta vastuunkantamisesta. Kansallisella tasolla että vain kahdeksan jäsenvaltioa ovat käyttäneet rajoitettua järjestelmää vastuukysymyksissä, vaikkakin järjestelmät ovat äh, reaktio ulkomaisiin työntekijöihin, niin se liittyy kansallisiin puitteisiin pelkästään ja usein siinä ei viitata ollenkaan ulkomaisiin alihankkijoihin. Pitää paikkansa, että sääntöjen tehokkuus on estynyt, koska työntekijät joutuvat aloittamaan käräjöinnin jos oikeuksia on loukattu tässä alihankintaketjussa. Moni työntekijä ei oikein halua tehdä tätä, koska pelkäävät, että joko työnantaja tai joku muu kostaa, koska ei ole tietoa. Työmarkkinosapuolet varmasti voisivat olla tärkeässä osassa tässä, vaikkakin on sanottava, että monissa maissa on selvityksiä, joten mukaan liitoilla on vaikeuksia kuitenkin päästä tekemiseen näiden työntekijöiden kanssa. Niin jos ei edellytä tuomioistuin toimia, kuten joissakin jäsenvaltioissa on, ehkä se on myönteinen kehityskulku. Kuitenkin on epäselvää, missä määrin tällainen siirtäminen kansalliseen lainsäädäntöön voisi toteutua laajemmissa puitteissa. Ainoat luvut, joita me olemme löytäneet tästä, on, ovat Saksasta. Siellä on lomarahoista tietoja ja myös vastuukysymyksistä tietoja. Se on johtanut noin 3 tuhanteen tapaukseen vuodessa, kun tätä on käytetty. Puolet tapauksista olivat tuomioistuntapauksia. Luvut osoittavat, että oli mahdollista kuitenkin suojata näitä lomarahastoja 90 miljoonan euron osalta 2006 ja 2011. Että tällaisia kansallisia määräyksiä on vastuukysymyksissä olemassa, niin ei niitä välttämättä voi soveltaa rajat ylittävissä tilanteissa. Ja se on yksi peruste sen puolesta, että meillä olisi eurooppalainen järjestelmä yhteisvastuun toteuttamiseksi niin, että sitä rajat ylittävissä tapauksissa voitaisiin soveltaa. Joissakin maissa on etsitty vaihtoehtoisia järjestelmiä, varsinkin Pohjoismaissa. Erittäin tärkeä rooli on ollut liitolla näissä tapauksissa esimerkiksi Ruotsissa on oikeuksia, esimerkiksi veto-oikeuksia niin, että e, kun on kyse vilpillisistä alihankkijoista, harvoin vetoa käytetään kuitenkaan. Ei se kuitenkaan sulle pois sitä, että työnantajat ja työntekijät voisivat aloittaa neuvottelut. Suomessa on velvollite myös antaa näyttöä, että voitaisiin luotettavuus taata ennen kuin sopimus laaditaan – Sosiaalilausekkeitakin on olemassa. Ne sitovat myös alihankkijoita asianomaisella alalla. Näitä on löydettävissä eri maista. Niin ikään on yhä enemmän vaihtoehtoisia keinoja, jotta voidaan helpottaa seurantaa ja tarkastustoimintaa, että käytetään ilmoitusjärjestelmiä, joitakin kai 18 jäsenvaltiossa tällä haavaa EU-ssa. Ilmoitusmenettelyä pidetään välttämättömänä välineenä yleensä, jotta voidaan saada tietoja myös ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden läsnäolosta maassa, mutta me tiedämme, että tällä havaa Belgian järjestelmä on viety oikeuteen ja lopputulos on kaikkea muuta kuin selvä. Yhteisvastuujärjestelmän toteuttaminen Euroopan tasolla kuitenkin johtaa kysymyksiin myös jos se rajoittuu pelkästään räjähtylintävän tapauksiin. Ei ole mitään näyttöä siitä, että tällaisen järjestelmän käyttöönotto vain ulkomaisten palveluntarjoajien kohdalla jotenkin estäisi pääsyn rakennusmarkkinoille isäntämaassa. Voidaan olettaa, että moni asiakas, ainakin pk-yritykset, miettivät kahteen kertaan ennen kuin näin tekevät. Tämän lisäksi voi olla usein helppoa myös vilpillisessä mielessä toimivalle yritykselle käyttää oikeudellista henkilöitä hyväkseen, kiertääkseen tietyt näkökohdat yhteisvastuussa. No totta kai oikeudelliset kysymykset tulevat kyseeseen myös rajoituksessa, jos se voitaisiin nähdä ikään kuin palveluiden vapaaliikkuvuuden rajoituksena. Voidaan väittää, että tämä on este ja tarvittaisiin muita perusteluita. Kansallisella tasolla tiedetään, että tuomioistuin on jo maininnut, että on tiettyjä perusteluita olemassa niin, että siitä tulee uusia velvoitteita. Eurooppalainen lainsäätäjä ehkä voi arvioida tätä laajemmissa puitteissa myös ajatellen perusteluita, mutta en sulje pois sitä, että jälleen kerran tämä saattaa mennä myös Euroopan unionin tuomioistuimeen täytäntöönpano direktiivi viittaisi siihen suuntaan myös, että jäsenvaltiot joutuvat hyväksymään samanlaisia määräyksiä pelkästään kansallisissa tilanteessa. Onko tällainen mekanismi suhteeton, jos ajatellaan vilpittömässä mielessä toimivissa yrityksissä, ja onko tämä huolellisuus riittävä poikkeus? Tässä on erilaisia näkemyksiä, nimittäin se, että toimii huolellisesti niin ei yhteisvastuuasiat kuule kädessä tämän kanssa, vaikka on hyvät perusteet sillä. Me tiedämme, että jos ajatellaan tätä sanktiodirektiiviä 2009-252 laittomat työntekijät, siellä on menettely myös tästä huolellisesta toiminnasta. Ja ne ihmiset, jotka kunnioittavat tätä, ovat vastuu, eivät ole vastuussa. Tätä ei ole juurikaan saatu osaksi kansallista lainsäädäntöä, ja monet jäsenvaltiot vain kopioivat tuon direktiivin määräykset. Lopuksi sanoisin, että on tärkeää panna merkille, että jos otetaan yhteisvastuujärjestelmä käyttöön, niin se ei korvaa kuitenkaan niitä määräyksiä, jotka liittyvät palveluntarjoamisen vapauteen ja missä pitäisi ryhtyä toimin EU-ssa. Useimmat toimet ovat samoja toimia, että ei ole riittävästi käytössä yhteisvastuujärjestelmää, vaikka sen pitäisi nämä ongelmat ratkaista, esimerkiksi ilmoitusjärjestelmä tai että rajat ylittävää yhteistyötä harjoitettaisiin enemmän ja tietojenvaihtoa olisi enemmän hallintoalueen kesken, tai että parannettaisiin myös rajat ylittävää täytäntöpanoa hallinnollisissa ja oikeudellisissa päätöksissä ja sakkomääräyksissä, rajat ylittävä täytäntöpanon tuomioissa ja sanktioissa. Kaikki nämä puuttuvat oikeudellisen henkilöiden väärinkäyttöön ja, ja myös vale lähetettyihin työntekijöihin. Ei ole poissuljettua sekin, että Tällaisen käyt, järjestelmän käyttöön oton myötä tulee yhä enemmän valelähetettyjä työntekijöitä. Ehkä sekin olisi hyvä pitää mielessä. Kiitoksia. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia kovasti tästä valaisevasta lähestymistavasta. Sitten herra Stig Nörgård vanhempi neuvonantaja Tanskan työllisyysministeriössä. Olkaa hyvä. Kymmenen minuuttia. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. On suuri kunnia olla täällä valiokunnassa. Minulla on siis vain 10 minuuttia aikaa tässä, että jotakin kysymyksiä tässä Tanskan järjestelmästä ja sitten yleisempiä kysymyksiä myös mitkä ovat kaiken keskeisimmät tavat kiertää näitä standardeja, koska tämä asia on hyvä ymmärtää, jos ajatellaan Tanskan järjestelmän ymmärtämistä. Meillä ei ole mitään pakollisia minimistandardeja, mitä tulee palkkaan. Meillä ei ole lainsäädäntöä eikä myöskään mitään universaalisesti sovellettavia työehtosopimuksia, vaan työmarkkinasopimukset pyrkivät sopimuksiin kenties tällaisten yhteistoimien kautta. Tanskassa ja Ruotsissa on tiettyjä yhtäläisyyksiä ja jos olette lukeneet nämä sovellutukset, niin tunnette nämä ainakin niin kuin aiemmin ne olivat, mutta kun puhutaan palkasta, niin ongelma ei ole se, etteikö minimistandardia sovellettaisi, vaan että kuinka sellaisen pitäisi luoda ensinnäkin kun kysymys on ulkoisi, ulkomaisista yrityksistä, niin liitoilla on todella paljon haasteita, koska lähetettyjen työntekijöiden tilanne on väliaikainen niin, että on hyvin vaikeata pyrkiä identifioimaan ja saada yhteyttä näihin ulkomaisiin yrityksiin. Mutta vaikka tällainen TES-sopimus allekirjoitettiin, niin silti edelleen on ongelmia sitä pyritään kiertämään, koska AY ammattiliitolla on ollut kokemuksia siitä, että on aika vaikeata saada yhteen tai siis saada perittyä näitä palkkoja tämän yhtiön kotimaasta, vaikka tietysti meillä on olemassa jo tällainen ratkaisu Euroopan tasolla tähän ongelmaan, mutta palaan vielä tähän ulkomaisten yritysten yhteydenotto-ongelmiin. Ja tämä on yksi niistä syistä, miksi 2008 otimme käyttöön tällaisen ilmoittamisjärjestelmän ja tämä tekee helpommaksi ammattiliitoille päästä yhteyteen näiden, ammat, näiden yritysten kanssa, mutta siitä, myöskin, eh, siitä, siitä on myöskin hyötyä veroviranomaisille ja myöskin työsuojeluviranomaisille. Tämä eh, ilmoitusjärjestelmä otettiin komissio 2006 eh, ehdotuksen kanssa ja tämä on myöskin täytäntöpanodirektiivin 9 artiklan kautta vahvistettu. Palvelun tarjoajan täytyy tietysti nimetä yritys, antaa yhteystiedot, palvelun toteutumispaikka ja myöskin se paikka, jossa tämä lähetetty työntekijä tekee työtä ja yhteyshenkilön nimet täytyy myöskin antaa. Ja kaikki nämä täytyy laittaa nettiin ja uskon, että myöskin samantyyppisiä järjestelmiä on muualla, kuten tässä sanottiin. Ja on myöskin hyvin helppoa lähettää palvelun vastaanottajalle tästä kopio ja hänen täytyy tarkastaa, että palvelun tarjoaja on todella tehnyt tämän tiedoksi annon ja tässä vaiheessa alun perin palveluntarjoaja ei ollut mukana, vaan tämä otettiin mukaan myöhemmin, koska huomattiin, että he eivät millään lailla lähetä minkälaisia ilmoituksia, niin että tämä on tällainen tanskalainen tapa toteuttaa tätä yhteisvastuullisuutta. Minulta kysyttiin, josko tällainen tiedotusjärjestelmä voisi olla äh, vaihtoehto juuri tällaiselle yhteisvastuulle. No, kuten tässä jo mainittiinkin, useimmissa jäsenvaltioissa on tämä tiedoksiantojärjestelmä, jopa sellaisissa, joissa on yhteisvastuullisuusjärjestelmä, niin että näissä maissa on tällaisia äh, täydentäviä äh, seikkoja. Ja näissä maissa logiikana varmasti se, että yhteisvastuu on vain toissijainen vaihtoehto, turvaverkko, ja ensisijaisesti täytyy taata se, että että palveluntarjoaja eh, noudattaa velvoitteitansa ja antaa julki nämä tiedot. Kuitenkin olemme Tanskassa miettineet sitä, kuinka tällainen yhteisvastuujärjestelmä voisi toimia hyvin olemassa olevan järjestelmämme kanssa ja olisi varmasti järkevää, jos jo olemassa olevat velvoitteet eh, johtaisivat siihen, että eh, todella tällaista huolellisuutta täytyisi ja tarkkuutta täytyisi noudattaa, jos tämä direktiivi nyt hyväksytään tässä muodossa. Ja sitten kommentti vielä henkilökohtaisella tasolla, kun on tällainen yhteisvastuujärjestelmä, niin silloin palvelun vastaanottaja pakotetaan Ähm, tässä tietysti valvojaksi. Ja tietysti hän voi pyytää silloin tietoja, mutta viranomaiset eivät kenties pysty, ähm, vastaanottovaltion viranomaiset eivät kenties pysty millään takamaan äh, sitä, että palkat maksetaan ajalleen ja niin poispäin. Mutta palvelun saajan täytyy kuitenkin äh, tähän pyrkiä osallistumaan. Ja jos olisi tällainen yhteinen järjestelmä, yhteinen rekisteri, jossa yritykset ö, äh, olisivat mukana vain, jos ne ovat täyttäneet velvoitteensa kotivaltiossa, niin silloin ei tarvittaisi tällaista yhteisön vastuujärjestelmää ja tällaista ähm, huolellisuusjärjestelmää, jos ne listattaisiin nämä yritykset. Ja tällä tavalla äh, sitten vain voitaisiin tarkistaa, onko yritys listalla vai ei. Mutta tämä tietysti toisi lisää taakkaa vastaanottavan valtion viranomaisille, mutta tämä tietysti helpottaisi myöskin vapaata liikkuvuutta tietyillä yrityksillä ja tämä vähentäisi myöskin viranomaisten tarvetta kysellä kaiken näköisiä kysymyksiä, koska tämä rekisteri olisi olemassa, mutta tämä on tietysti hyvin kunnianhimoinen hanke ja kenties sitä ei pystytä toteuttamaan tämän täytäntöpanodirektiivin puitteissa, vaan tämä on kenties pitkän aikavälin näkymä. Sitten tässä kysyttiin, minkä lailla, millä lailla pitäisi tällainen eurooppalainen järjestelmä pitäisi laittaa täytäntöön, tarvitaanko sitä ylipäänsä. No, jos ajatellaan sosiaaliturvan äh, järjestelmää, jota komissio hallinnoi, niin en voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, että olisi tällainen kahdenvälisen yhteistyön pohjalta äh, luotava äh, rekisteri, mutta tietysti osallistuvien maiden täytyisi ilmaista, ilmoittaa sellainen viranomainen, joka olisi vastuussa tästä rekisteristä. Sitten tässä oli joitakin kommentteja ja huomioita äh, tästä äh, Tanskan järjestelmästä. Sanotaan, että tämä on laajempi kuin mitä tulee kotimaisiin yrityksiin. Ja täytyy sanoa, että, että yritysten täytyy ilmoittaa ne työpaikat, äh, joissa työtä tehdään. Ja tämä on näiden suuntaviivojen kanssa samassa linjassa saman artikla 9 kanssa. Ja kun ajatellaan muita osa-alueita, talvelun tarjoamisessa. Esimerkiksi jos yritys tarvitsee eh, jos, jos sen täytyy ilmoittaa, jos se, jos se haluaa sosiaaliturvaa, niin silloin täytyy ilmoittaa myöskin työ, työntekopaikka. Ja tämä on tietysti ihan loogista, koska tietysti viranomaisten täytyy pystyä harjoittamaan valvontaa, ja muutoinhan he eivät millään lailla löydä näitä yrityksiä. Ja sitten eh, näissä eh, huomautuksissa todetaan, että että tämä ei ole täysin tarkka tämä järjestelmä, mutta tämä osoittaa vain sen, kuinka vaikeata joskus on vaikeata kääntää näitä, toteuttaa käytännössä näitä käsitteitä ja sääntöjä koska kysymys oli siitä, että kenties ulkomaiset eh, tahot käyttävät tätä järjestelmää ja heiltä kysyttiin, että oliko kaikki selvää, mutta myöskin tässä tapauksessa tähän jäi epäselvyyksiä ja meillä on ollut joitakin kahdenvälisiä yhteyksiä maihin, jotta tämä asia saataisiin ratkaistua. Ja sitten kysymys siitä, kuinka voidaan taata se, että kaikki relevantti tieto käännetään ja yksinkertainen vastaus on se, että voidaan tietysti verrata artiklaan 5, mutta tämä ei ehkä ole hyvä vastaus, koska toivon mukaan kaikki tieto on relevanttia ja kaiken tiedon kääntäminen ja sen ylläpito ja ajanmukainen, ajanmukaisen tiedon ylläpito jatkuvasti edelleen kaikille kielillä on hyvin haastavaa, niin että kuinka siis tällä tavalla voitaisiin kohdentaa tämä juuri ulkomaisiin yrityksiin aiheuttaa ongelmia ja samoin myöskin kun puhutaan palveludirektiivistä, koska kesäkuun tiedonantokomissiolta osoittaa, että yksittäiset kontaktit eivät ole toimineet sillä tavalla kuin oli toivottu. Sitten kysymys artiklasta 9. Kysymys oli se, josko kun ajatellaan, että kansalliset valvontamenetelmät ovat niin erilaisia, niin kuinka voidaan valvoa sitä, että uuden täytäntöönpanodirektiivin määräykset tullaan panemaan täytäntöön. No, tässä on tietysti tarkoitus vahvistaa ta- tapaoikeutta, mutta mutta missä määrin tämä on sitten mahdollista. Ja jotkut jäsenvaltiot, mukaan lukien Tanska, ajattelevat, että tulevaisuudessa kenties tarvitaan lisää joustoa sellaisissa tapauksissa, joita ei ole voitu ennakoida. Ja uskon, että jotta artikla 9 saattaa johtaa muihin juridisiin riitoihin, ei perustamisomaisten pohjalta, vaan artikla 9 pohjalta ja artikla 9 sanamuoto Mm, onko se tarpeen vai tarvitaanko artikla 9 ollenkaan. No tämä kuitenkin johtaa uusiin ongelmiin. Ja sitten tässä oli vielä kysymys, onko jäsenvaltiossa olemassa hyviä käytäntöjä, joiden pohjalta tapaoikeuteen ei voitaisiin mennä. No tässä juuri mainittiin nämä valeyrittäjät ja se tekee tämän asian kenties vaikeuksia ja ehkä näitä järjestelmiä pitäisi tarkastella uudelleen. Ja tämä on ollut todella komissiolle haaste. Tässä vasta oltiin tuomioistuimessa. Kenties kuukauden päästä sitten, kun kuulemme tuon tuomion, niin saamme tähän kysymykseen vastauksen. Sitten kysyttiin vielä, tarvitaanko lainsäädäntötoimia EU-tasolla, jotta sääntöjen kiertäminen saadaan loppumaan. No, minun ehdotukseni pitkällä aikavälillä tähtää siihen, että Tämä komission ehdotus on oikein hyvä lähtökohta ja erityisesti tämä säännös siitä, kuinka voidaan tällaisia huijariyrityksiä välttää. Monet ongelmat liittyvät juuri siihen, että yritykset ovat olemassa vain vähän aikaa, tai kenties niitä ei ole olemassa ollenkaan. En nyt ihan kaikkia näitä kysymyksiä pystynyt käsittelemään, mutta palaan niihin sitten vielä myöhemmin. Merci beaucoup. Et nous en venons... Kiitoksia kovasti. Ja sitten viimeinen alustaja, herra Thomas Schleicher, Fiekin puheenjohtaja ja Euroopan rakennusteollisuuden liiton puheenjohtaja. Heidän vetomuksensa on myös jäsenille toimitettu. Kymmenen minuuttia, olkaa hyvä. Merci, Madame Cher. Good afternoon. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Hyvät naisten herrat, haluan kiittää työllisyysvaliokuntaa siitä, että järjestitte tämän kuulemisen ja että annoitte meille mahdollisuuden kertoa hyvin tärkeästä aiheesta rakennusteollisuudessa. Niille, jotka eivät tiedä, FIEK on Euroopan rakennusteollisuuden liitto ja se edustaa tänä päivänä 35 kansallista jäsentä 29 eri jäsenvaltiosta. Me edustamme rakennusyrityksiä, kaiken kokoisia, hyvin laajoista, erittäin pieniin perheyrityksiin, jotka toimivat kaike, kaikissa, kaikilla teollisuuden aloilla. FIEK on työnantajien edustaja EUn sektoraalisessa sosiaalisessa dialogissa rakennusteollisuuden osalta. Puhun nyt näistä erityistä kysymyksistä, joita olette esittänyt. Puhun nyt näistä vastauksista ja lopuksi siis vastaan niihin vielä tarkemmin, jos haluatte. No mihin toimenpiteisiin jäsenvaltiossa täytyy ryhtyä, jotta voidaan varmistaa, että direktiivin määräyksiä totellaan? Yksi tärkeimmistä elementeistä täytäntöönpanossa ja soveltamisessa on tiedonsaanti. Tiedon saanti yrityksille, jotta tietävät millaisia määräyksiä täytyy noudattaa, ja sitten työntekijöille, jotta he tietävät millaisia oikeuksia työntekijöillä on, ja myöskin julkisviranomaisille, jotta he voivat valvoa lainsäädännön tehokasta täytäntöönpanoa tässä mielessä. Täytäntöönpanodirektiivi sisältää joitakin positiivisia määräyksiä, mutta myöskin joitakin heikkouksia, jotka täytyy korjata. Esimerkiksi me uskomme, että jotta voidaan tarjota tehokasta valvontaa. Viranomaisille täytyy antaa tietoa riittävän etukäteen ennen kuin lähetys tapahtuu, jotta tarvoja eh, kun eh, ulkomainen palveluntarjoaja tulee paikalle. Eh, FIEC pitää valitettavana, että komissio on ottanut huomioon työmarkkinaosapuolten vaatimusta FIEKin ja EFBVVn ehdotusta, jotta kaikki jäsenva- kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi järjestää pakollinen ö, ilmoitusjärjestelmä ennen kuin siirto tapahtuu. No miten tätä valvontaa voidaan järjestää, jos vastuuviranomaisilla ei ole tällaista perustietoa? Meidän kokemuksemme mukaan se, että missä ja milloin ovat suurimmat ongelmat, ei ole mahdollista identifioida selkeää hetkeä tai tilannetta, jolloin näitä ongelmia systemaattisesti tulee. Olen vakuuttunut siitä, että äh, lähettämisdirektiivi äh, on sellainen, että sitä voidaan tehokkaasti soveltaa, jos äh, lainsäädäntö on selkeä ja sovellettavissa niiltä osin kuin sitä täytyy soveltaa, ja että yrityksillä ja työntekijöillä on tarkkaa tietoa määräyksistä, joita niiden täytyy soveltaa ja joista he myöskin hyötyvät. Ja kolmanneksi, ne, jotka ovat vastuussa valvonnasta ja tarkastuksesta, on tarkat tiedot siitä, milloin ja mitä heidän tulee tarkastaa. Ja että heillä on myöskin oikeat välineet tehdä tämä. Fiekissä me olemme sitä mieltä, että ehdotettu direktiivi ei täysin täytä kaikkia näitä kriteereitä. No mihin toimenpiteisiin täytyy ryhtyä? Useimmissa jäsenvaltioissa on jo erilaisia tietolähteitä lähettämisestä ylipäätään, mutta yritys tarvitsee tietoa, joka on käytännöllistä, joka on helppo ymmärtää ja joka keskittyy toimiin. toimiin. Tällaisen tiedon saatavuus eri kielillä on myöskin tärkeä tekijä. Näistä syistä muiden ohella vuonna 2009 me olemme kehittäneet yhdessä ammattiliittojen kollegoidemme kanssa yhteiset verkkosivut liittyen työntekijöiden lähettämiseen rakennusteollisuudessa. Tähän liittyy kaksi riippumatonta tutkimusta ja se on hyvä esimerkki hyvistä käytänteistä. Miten tätä tietoa voidaan sitten saada ja todentaa? On velvollisuus lukea saada tietoa, etsiä tietoa niistä määräyksistä, joita täytyy noudattaa. Ja minun täytyy myöskin niitä noudattaa joko omassa kotimaassani tai toisessa maassa siinä, jossa haluan tehdä työtä toisaalta. Kansallisen julkisviranomaisen velvollisuus on antaa tällaista, tai tarjota tällaista tietoa ja myöskin varmistaa, että sitä sovelletaan. Vastuut ovat selvät siinä kohdin, kun määräykset muuttuvat. Minun täytyy, täytyy sopeutua siihen, jos saan tiedon, mutta jos saan tiedon myöhemmin, se, joka on vastuussa tietojen antamisesta, joutuu sitten kestämään seuraukset. Se, miten nämä työ, virastot toimivat tällaisessa tilanteessa, niin niiden toiminta on sallittu useimmissa jäsenvaltioissa ja on myöskin eurooppalaista lainsäädäntöä, joka kattaa, tässä on kyse lähettämisdirektiivistä ja myöskin tilapäistyödirektiivistä. Nämä täydentävät toisiaan, kun ajatellaan sovellettavia määräyksiä, erityisesti työolosuhteita. Useimmissa jäsenvaltioissa – tällaiset lähetetyt työntekijät soveltavat sen maan lainsäädäntö, johon heidät lähennetään. Nämä määräykset ovat hyvin selkeät. No mitä määräyksiä tarvitaan Euroopan tasolla, jotta voidaan varmistaa se, että Lavalin tilanne Ruotsissa ei toistuisi? Laval tapauksesta on jo kaikki sanottu. On olemassa erilaisia näkemyksiä siitä, riippuen siitä, että nähdäänkö tämä tilanne työnantajien vai ammattiliittojen näkökulmasta. Ja myöskin äh, lainoppineiden näkemykset ovat eriävät. En nyt halua aloittaa uutta keskustelua tästä. Fiek on sitä mieltä, että myöskin Lavalin ja muiden tapausten jälkeen lähetysdirektiivi on hyvä ja tasapainoinen väline – palvelun tarjoamisen ja työntekijöiden äh, oikeuksien takaamiseksi. Sitä ei tarvitse muuttaa ja tästä syystä pidämme hyvänä sitä tosiasiaa, että komissio on päättänyt kes- keskittyä tähän eri lainsäädäntövälineeseen, jotta voidaan äh, parantaa äh, lähetysdirektiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista. Yksi helpommista tekijöistä kiertää tämä direktiivi liittyy vale itsenäisiin ammarin harjoitteen Vuonna 2009 olemme saaneet päätökseen tutkimuksen liittyen tähän ja me olemme myöskin allekirjoittaneet yhteisiä suosituksia. Ongelma on hyvin monimutkainen. Siihen liittyy esimerkiksi työlainsäädäntö, verotukselliset kysymykset, jotka ovat jäsenvaltioiden vastuussa, vastuunalaisuudessa. Tämä on hyvä syy komissiolle olla käsittelemättä tätä, tätä asiaa, mutta me olemme vakuuttuneita siitä, että huolimatta kansallisista velvollisuuksista jotkin ongelmista ovat sellaisia, että niitä voitaisiin käsitellä myöskin eurooppalaista näkökulmasta, ja tästä syystä pyydämme, että komissio kiinnittää huomiota tähän ongelmaan. No sitten nämä olemassa olevat parhaat käytäntöjen jäsenvaltioille. Hyvä tarkastukset ja valvontamekanismit tehokkaat tarkistukset ovat välttämättömiä, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset edellytykset yrityksille ja että kunnioitetaan työntekijöiden oikeuksia. Mutta kuitenkin määräykset, joita komissio on ehdottanut, määrittelevät tyhjentävän listan eri hallinnollisista vaatimuksista ja menettelyistä, jotka vähentäisivät tarkistusten mahdollisuuksia verrattuna siihen, mikä on mahdollista tänä päivänä. Tällaiset rajoitukset eivät tarjoisi direktiivin hyvää täytäntöönpanoa ja soveltamista, ja tästä syystä olisi täysin näiden tavoitteiden vastainen. Me olemme siis sitä mieltä, että nämä määräykset menevät Euroopan yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön ulkopuolelle ja vähentäisivät mahdollisuuksia tehdä näitä tarkistuksia jäsenvaltioiden taholta me tiedämme, että olemme samaa mieltä kuin kollegamme, jotka edustavat työntekijöitä. Me uskomme, että jos tämä direktiiviehdotus, jota parlamentti työstää, varmistaa, että, että riittävä tieto on saatavilla – on hyvä ja että on myöskin järkevä sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä. Näitä, val, näitä tarkistuksia voidaan sitten tehokkaasti tehdä ja myöskin rajat ylittävä sakkojen täytäntöönpano toimii. Sitten tilanne todellakin paranee siihen verrattuna, mitä meillä on tänä päivänä, ne johtopäätökset. Olen käsitellyt kysymyksiä, joita olette esittäneet minulle, mutta ennen kuin nyt päätän puheenvuorin, haluaisin sanoa vielä muutaman sanan sen kaikkein arkaluontoisimmasta asiasta. Tämä liittyy tähän yhteisvastuukysymykseen. FIEC ei vastuta, vastusta yhteisvastuujärjestelmiä sellaisenaan. Olemassa olevat järjestelmät ovat sellaisia, että niistä on neuvoteltu työmarkkinaosapuolten välillä, mutta FIEKille nämä määräykset menevät lähettämiseen täytäntöönpanon ulkopuolella, koska käytännössä ne johtavat myöskin alihankintaan. Ja tämä aiheuttaa esteitä esimerkiksi ulkomaisille palveluntarjoajille, koska silloin ulkomaisia palveluntarjoajia tai niiden käyttäminen on riskialtiimpaa, varsinkin sellaisissa maissa, joissa järjestelmä ei vielä ole, eli 16 jäsenvaltiossa 27 määräykset vaikuttavat joihinkin olemassa oleviin yhteisvastuujärjestelmiin, jotka usein ovat pitkien neuvottelujen tulos työmarkkinaosapuolten välillä ja tasapaino on hyvin herkkä ja tämä voi aiheuttaa myöskin uusia ongelmia kansallisen tason suhteissa. Kaikista näistä syistä FIEK on sitä mieltä, että tämä on selkeästi aihe, jonka pitäisi pysyä jäsenvaltioiden käsissä. Kiitoksia. Ah. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Me saimme nyt hyvän pohjan keskusteluille tai näille kysymyksille, joita esitetään. Ja haluan nyt jäsenille antaa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ja pyytäisin teitä, että kysymys kestäisi kaksi minuuttia per henkilö. Minulla on täällä kollega Kristensen ja sitten kollega Schröter saavat aluksi puheenvuoron. Tack øh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia myös alustuksista joita asiantuntijat meille tarjosivat. Kun ajatellaan, mitä kokemuksia meillä on kertynyt, niin aika paljon on ongelmia myös kuljetusalalta, vaikka he eivät kuuluka tämän direktiivin piiriin. Miten voitaisiin tarjota kunnon työolosuhteet myös kuljetusalalla, ettei tapahtuisi polkumyyntiä sosiaalisesti. Sitten kolme artiklan nojalla pitäisi olla yhteiset valvontatoimet, eikä voitaisiin ajatella, että tämä olisi myös osa tätä tietoa, jota isäntä tai vastaanottava valtio saa toisesta jäsenvaltiosta, lähettävästä jäsenvaltiosta. Sitten täytyy muistaa myös vuokratyöfirmat. Miten ne saataisiin tämän direktiivin piiriin? 12 artiklassa on vastuumääräyksiä tässä uudessa direktiivissä, mutta se koskee pelkästään rakennusalaa. Olisiko ehkä mahdollista ajatella, että tätä laajennettaisiin koskemaan muitakin aloja? Miten voidaan välttyä siltä käytäntöltä, joka on hyvin tavallinen, että vuokratyöfirmat tarjoavat työsopimuksia henkilöstölleen niin, että voitaisiin välttää tämän direktiivin määräksi. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Minulla on useampia kysymyksiä. Ensimmäinen menee herra Bylenin suuntaan EFBVVstä. Ja tässä nyt kysymykseni kuuluu, kun katsoo tuota kirjallista esitystänne, niin, niin vetoatte vahvasti määritelmän puolesta, äh, siis äh, lähetetyn työntekijän määritelmän puolesta tässä toimenpanodirektiivissä. Ehkä voisitte vielä kertoa, että miksi pidätte tällaista määritelmää oikeana. Sitten toinen kysymys menee Tanskan työllisyysministeriön edustajan suuntaan. Minun vaikutelma oli se, että olette hyvin tyytyväinen artiklaan yhdeksän ja tämä minua kummastuttaa koska toisaalta artikla, artikla 9, kun ajatellaan artiklaa 5 alkuperäisessä direktiivissä, on hyvin paljon rajoittavampi ja ne vapaudet, joita jäsenvaltioissa on tehokkaalle tarkistukselle, tarkistamiselle, niin niitä ei enää tässä sovelleta. Eli miksi tämä artikla 9 on teidän mielestämme niin hyvä? Jos ymmärsin väärin, niin sitten olisi hyvä, jos palaisitte tähän vielä ja perustelisitte, mitä artiklassa 9 pitäisi muuttaa vai tarvitsemmeko sitä sellaisenaan, kun ajatellaan tätä teidän menestyksekästä systeemiä. No sitten herra Schleicherille esittäisin mielelläni vielä kysymyksen, että te totesitte, jos työmarkkinaosapuolten välinen eh, yhteistyö on hyvä, niin sitten voidaan saada aikaiseksi järjestelmiä, jossa tarkastukset ovat mahdollisimman tehokkaita ja myöskin eh, sitten saadaan palvelujen osalta oikeudenmukaista kilpailua. Voisitteko vielä selventää, että mitkä teidän mielestänne, siis riippumatta komission tekstistä, ovat niitä järjestelmiä, joita me tarvitsemme, jotta valvonta olisi eh, tehokasta? Mitkä ovat välttämättömiä? Te sanotte tiedot, mutta eh, yhdessä jäsenvaltiossa on myöskin toinen järjestelmä käytössä, joka on ihan hyvä. Ja miten, missä yhteydessä tämä on niihin rajoituksiin liittyen, joita komissio kuvailee oman ehdotuksensa artiklassa 9. Thanks. Kiitos. Thank you and thank you. Kiitos. Kiitos myös vieraille. Yksi juttu, jota minä pidän vaikeana, on saada määritelmät kohdalleen. Siinä on haastetta, nimittäin jos pyrkii määritelmiä kaventamaan, niin voi olla, että päädytään tilanteeseen, jossa jotkut työntekijäryhmät jäisivät ulkopuolelle ja kiertämisen mahdollisuudet lisääntyisivät. Eli jos halutaan myös valitsenäisiin ammatinharjoittajien valelehtetyn työntekijöihin päästä kiinni, niin miten työntekijöitä pitäisi suojella? ensisilmäykseltä ajattelisin, että tässä on kyse yhtäläisestä kohtelusta, mutta ehkä teillä on ainakin liitolla jotain näkemystä, ehkä muillakin. Meillä on niin monenlaisia oikeudellisia hierarkioita, työntekijöiden lähettäminen, vuokratyöfirmat ja sitten lainausmerkissä normaalit työntekijät, jotka jäsenvaltioissa ovat yhtäläisen kohtelun piirissä, Rooma Eli miten tähän valepuolen puuttua, eikö se ole tässä tärkeimmässä asemassa, ettei määritelmien kiertäminen käy helpommaksi? Thank you. Jutta Steinruck. Kiitoksia sitten Jutta Steinruck. No tämäpä kävi nopeasti. Niin, paljon kiitoksia näistä alustuksista. Sen jälkeen kun kuuntelin teitä tässä tarkkavaisesti, niin tässä tulen siihen johtopäätökseen, että me tarvitsemme euro- keskeisen eurooppalaisen tahon, instituution, jossa, jo, jossa tämä valvonta ja tiedottaminen tapahtuu. Sain sen vaikutelman, että jos haluamme ratkaista kaiken kahdenvälisesti, niin hallinnollinen taakka tässä kasvaa. Mitä mieltä te olette tällainen keskeinen eurooppalainen taho, olisiko se jokin, tai sellainen asia, joka edistäisi tätä, tai että olisi tällainen joku äh, sosiaalinen, tai tämmöinen sosiaaliturva, kortti näille työntekijöille. Jos nyt ajattelen saksalaisia rakennustyömaita, jossa on työntekijöitä äh, niin, ja lähetettyjä työntekijöitä, niin sitten on olemassa se ongelma, että yhtäältä meillä on sellaisia tilanteita, mikä liittyy näihin postilokeroyrityksiin, että tässä jo alkaisimme ikään kuin rekisteröidä tai valvoa tilannetta, koska tässä ehdotuksessahan ei mainita ollenkaan sitä, että mitä me teemme näille postilokeroyrityksille. Tämähän on hyvin yleinen ongelma ja sitten se, että onko kaikki kriteerit täytetty. Se, että meillä on jokin tämmöinen keskeinen instanssi, joka hoitaa nämä asiat. Tämä nyt on hyvin tällaista äh, maalailua, mutta tämä ehkä hiukan sallisi meitä pääsemään eteenpäin tässä asiassa. En näe tässä muita kollegoja, niin esitän oman kysymykseni tässä lopuksi. Tässä lyhyesti mainittiin myöskin lähetettyjen työntekijöiden edustajat tai edustaminen näissä maissa, että teoreettisesti paikalliset liitot voivat toimia tässä yhteydessä, mutta eivät välttämättä niitä etuja ajaa, eivätkä myöskään kotona, ole, kotona olevat liitot näitä etuja ajaa. Eli mikä nyt olisi tämä paras järjestö antaa tukea näille ihmisille, jotka lähtevät vieraaseen maahan työhön, ovatko ne ammattiliitot, paikalliset kunnat tai ehkä jokin tällainen eh, eurooppalainen instanssi, siis teidän kokemuksistanne olisin kiitollinen. Niin, yksi kysymys täällä vielä. Kiitos. Aluksi ajattelin etten esitä kysymystä, koska olen jo keskustellut asiantuntijoiden kanssa, mutta muuten mieltäni ja haluaisinkin esittää kysymyksen herra Schleicherille. Me keskustelemme usein kriteereistä – niitä lähettävän yrityksen täytyy noudata. Kuinka näette nämä kriteerit, joita komissio ehdottaa? Uskotteko, että tämä pitäisi olla tyhjentävä lista vai onko jokin sellainen kriteeri, joka on liian vaikea täyttää? Mikä on suosituksen? Vielen Dank für die Frage. Paljon kiitoksia kysymyksestä. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron vielä jokaiselle asiantuntijalle ja pyytäisin, että puhui sitten vain viisi minuuttia, vaikka tietysti voi olla vaikea vastata kaikki kysymyksiin viidessä minuutissa, mutta ikävä kyllä meidän aikataulumme on melko tiukka. Paljon kiitoksia. Herra Byle. Okay. I hope this is not being no, toivottavasti tämä nyt emme nyt minun ajastani. Paljon tuli kysymyksiä esille, yksi varsinkin herra Kristensenilta, Rötteriltä myös, kuten myös Turuselta. Ne liittyvät vuokratyöfirmoihin. Tässä on hiukan ristiriitainen tilanne. Ainakin se on hyvin epäselvä tilanne nimittäin. Meillä on kaksi direktiiviä, joita sovelletaan samanaikaisesti työntekijöiden lähettämisdirektiivi ja sitten tämä vuokratyöfirmadirektiivi. No, pitäisi saada jotain selvennystä tähän tilanteeseen. Mitä oikein pitäisi soveltaa? Nimittäin jos molempia sovelletaan, jos niitä vertaillaan, niin kaikkein ilmiselvin johtopäätös olisi, että parhaimmat työolosuhteet työntekijöiden kannalta toteutuisivat joko vuokratyöfirman direktiivin tai lähettämisdirektiivin kautta, ja sitten niitä parhaimpia olosuhteita pitäisi noudattaa, ettei ole, tulisi mitään hierarkiaa direktiivien kesken, vaan suotuisimpia työoloehtoja noudatettaisiin. Mielestäni se olisi yksinkertainen sääntö se. No entäpä määritelmät? Myös työntekijämääritelmät, jos tuli esille, herä, esille. Herra Schleicherkin mainitsi, että pari vuotta sitten me teimme hyvin sekaperäisen selvityksen näistä vale-itsenäisistä ammatinharjoittajista ja todellisista itsenäisistä ammatinharjoittajista. Ja se, mikä oli silmipistävää, että rakennusalalla valkeellisia itsenäisiä ammatinharjoittajia käytetään hyvin paljon, jotta voitaisiin lähettämisdirektiiviä kiertää. Euroopan tasolla tämä on mahdollista, koska kun ei ole selkeitä vähimmäissääntöjäkään sille, kuka on työntekijä, hankala tilanne. Kun kansainvälisesti näitä sääntöjä kyllä on olemassa, ajatellaanpa iloa. Ja vielä hankalampaa se on siitä syystä, että Euroopan unionin tuomioistuin on jatkuvasti omassa oikeuskäytännössään myös tarjonnut peruskriteereitä, mutta ne eivät nyt ole sen sitovampia. Eli me haluaisimmekin esittää, että riippumatta osapuolten tahdosta pitäisi katsoa, mikä tilanne on todellisuudessa. Ajatellaan työntekijän ja työnantajan suhdetta. Jos on kyse aidosta itsenäistä ammatinharjoittajasta, niin se on ongelmaton tilanne, mutta jos käy selväksi, että tämä onkin valheellinen itsenäinen ammatinharjoittaja, niin automaattisesti pitäisi saada aikaan työsopimus silloin, kun tehdään työsopimus työntekijän kanssa. Tässä on tämmöinen alistusperiaate tavallaan käytössä. Määritelmissäkin me voisimme tavallaan tehdä tämän selvemmäksi, jotta tiedetään, milloin on kyseessä todellinen työntekijä. Sitten täällä oli myös Turusen kysymyksessä yksi hankala juttu. Miten käy, jos direktiiviä ei sovelletakaan, kun on niin paljon sääntöjä, joita noudatetaan samaan aikaisesti? Nyt on kyllä sanottava, että jopa meidän tahollamme edes asiantuntijoiden parissa ole selvä, että Pitäisikö soveltaa ja milloin lähettämisdirektiiviä, jos on kyse valheellisesta lähettämisestä? Jos ei ole lähettämisestä kyse, niin mitä sääntöjä noudatetaan? Lainsäädäntöä työllistävässä maassa vai kotimaassa ja sen työehtosopimuksia. Mielestäni täytäntöpon direktiivi olisi erinomainen tilaisuus saada vähän selvennystä tilanteeseen. Meidän mielestämme on aika selvää tämä, että jos lähetetään toiseen maahan, eikä mitään lähettämissuhdetta ole olemassa, niin pitäisi soveltaa työllistävän maan määräyksiä. Otan huomioon myös sen, että voi olla parempikin kohtelu siellä. Jos esimerkiksi korvaussäännökset ovat suotuisammat kuin ne on lähettävässä maassa. Eli tämäkin pitäisi ottaa huomioon, mutta kysymys on tärkeä. Se koskee valtavaa määrää maahanmuuttajatyöntekijöitä, jotka eivät tule tämän lähettämisdirektiivin piiriin. Rova puheenjohtajakin otti esille erään tärkeän kysymyksen. Mitkä liitot olivat, olisivat tässä sitten toimivaltaisia? Me olemme keskustelleet keskuudessamme tästä ja me olemme huomanneet, että kun on kyse tiedottamisesta ja kuulemisesta, niin meillähän on jo lainsäädäntöä unionissa. Me voimme yritysneuvoston direktiiviin viitata tai Eurooppa-yrityssäädökseen – siellä on määräyksiä tiedottamisesta ja kuulemisesta, mutta kun on kyse rajat ylittävistä työpaikoista, jossa siellä on eri kansallisuuksia samalla työpaikalla, niin Euroopan tasolla ei ole mitään säädöstöä. Jos ajatellaan nykyistä lainsäädäntöä, niin eihän tässä keksi, pitäisi pyörä uudelleen keksiä. Käytetään ihan samoja sääntöjä tiedottamisen ja kuulemisen osalta myös noissa työpaikoissa. Olen toimittanut teille asiakirjoja. Siellä on esimerkki tapaus Alankomaista. Eimshafen, lukekaapa se. Siellä on tämän tyyppisiä rakenteita jo pystytetty. Siellä on myös työehtosopimuksia laadittu. Siellä oli 500 puolalaista työntekijä, jotka saivat melkoisen palkankorotuksen tämän ansiosta. Mutta olisi aika hyödyllistä tarjota tietoa. Kaikki liitot, joilla olisi jokin tähdellinen osansa, voisivat olla työpaikalla silloin aktiivisia. Täällä muitakin kysymyksiä, mutta ehkäpä kollegat voivat vastata. Muuten minä vastasin kaikkiin, eikä se nyt olisi kivaa se. Thank you, Matt. So my... Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi annan puheenvuoron herra Joransille. Mrs. Chair, um, Kiitos puheenjohtaja. En ole aivan varma, että mikä rooli näillä vastauksilla nyt on, mutta tässä on muutama asia. Vastaaminen kestäisi kyllä pidempään kuin viisi minuuttia. No kuka on lähetetty työntekijä? No tämä on tietysti määritelmä kysymys, minkä lainsäädännön puitteissa tämä käsitellään lähetysdirektiivillä, on ainakin tietty etu näiden kriteerien määrittelemiseksi ja kun määritellään sitä, että kuka on lähetetty työntekijä, kun käytiin keskustelua tästä, mitä lainsäädäntöä sovelletaan. No tietysti tämä asetus on tietysti se instrumentti, jota sovelletaan – jos yksi määräys on tässä ikään kuin kaikkein tärkein, niin kyllä se on tämä lähetysdirektiivi. Meidän täytyy katsoa kaikkia määräyksiä ja tarkastella, että mikä so- soveltuu mihinkin tilanteeseen, mikä lainsäädäntö. No sitten nämä vale, ammat, itsenäiset harjoittajat mainittiin usean otteeseen, kyllä. Tämä on kaikkein, yksi kaikkein kuumimmista perunoista. No ongelma liittyy tässä myöskin toimivaltuuksiin, koska periaatteessa voitaisiin sanoa mitä tahansa Euroopan tasolla yhteisen tuomioistuin on antanut tiettyjä viittauksia, mutta viittaa tietysti aina epäsuorasti kansalliseen lainsäädäntöön, kuka on työntekijä ja kuka itsenäinen ammatinharjoittaja. Olisi unelmaa kehittää näitä eurooppalaisia kriteerejä vale itsenäisille ammatinharjoittajille, mutta sitten tässä voisi olla kyllä ristiriitaa kansallisten ja EUn toimivaltuuksien välillä. Euroopan tasolla tosi, tosiasiassa tämä olisi hyvin ristiriitainen ajatus. No sitten nämä vuokratyöfirmat. Tässä tarvitaan kyllä selvennystä eri direktiivien välillä. Mitä vuokratyöfirmat soveltavat, mutta myöskin tuomioistuin on ollut vaikeuksissa tämän asian suhteen. Monet puhujat mainitsivat myöskin tämän, että pitäisikö meidän saada jotakin eurooppalaista aikaan vai ei. Kyllä, jos minulla olisi märkä uni, niin uneksisin tällaisesta eurooppalaista sosiaaliinstanssista, joka ratkaisisi nämä ongelmat. Totta kai tätä voitaisiin työstää, ja tässä on suuri ongelma kaikkien tarkastus agentuurien välillä. Ei kyse ole ainoastaan näistä tarkastuksista, esimerkiksi harmaa työvoima on niin No, esimerkiksi Itävallassa sitten taas veropuoli tarkastaa tämän, joten mielestäni olisi hienoa, jos meillä olisi tällainen eurooppalainen taho. Tämä menisi kyllä melko pitkälle, mutta Jotkut uneksivat siitä, että Olaf saisi toimivaltuudet tässä. No, tämä olisi ihan eri asia, mutta mielestäni tällainen eurooppalainen sosiaalitaho olisi hyvä tässä. No tässä varmasti meni neljä minuuttia. Perfect. <laughs> Thank you. Täydellistä. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Nögod. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi herra Kristensenille. Liikenneala on vaikea kiperä kysymys ja Tanskassa itse asiassa tällä hetkellä analysoimme tätä tilannetta, kuinka voisimme panna täytäntöön parempaa valvontaa tältä osin, kun kysymys on kabotaasista. Lähetettyjen työntekijöiden direktiivi pätee, mutta on myöskin jotakin haasteita, jotka liittyvät lyhyen kestoon ja eri työpaikkoihin, jotka vaihtuvat. Ja tietysti Tällä on myöskin omia valvontatoimenpiteitä. Sitten on kansainväliset kuljetukset, se on hyvin mutkikas kysymys. Ja sitten on myöskin ne yhdistetyt kuljetukset, joka on ihan eri juttu. Mutta jos jotain hyviä ajatuksia Tanskassa ilmantuu, niin ilmoitamme teille sitten. Sitten kysymys A1, voitaisiinko sitä käyttää valvontavälineenä? No, juttu on näin, että työntekijätyönantaja voivat tietysti pyytää A1 ja A1 voidaan käyttää myös eri tilanteissa, ei pelkästään vain kun lähetetään, vaan myöskin kun työskennellään eri maissa, useissa maissa, ja ei ole edes välttämättä tarpeen todistaa, että pääasiallisessa maassa on huomattavaa toimintaa, mutta jonkin tyyppisiä sääntöjä olisi hyvä olla, jotka pohjaisivat sille, onko työnantajalla A1 vai ei, mutta tätä pitää nyt vielä harkita. Sitten nämä vuokrafirmat, vuokravälitystoimistot, ne ovat tässä direktiivissä mukana. Ja jos halutaan ottaa käyttöön yhteisvastuu, niin tämähän on poliittinen kysymys, josko näin halutaan tehdä vaiko ei. Sitten Schröterillä ah, valitettavasti ymmärsitte väärin, koska lopuksi halusin sanoa, että tämä ehdotus kaiken kaikkiaan komissiolta on hyvä lähtökohta ongelmien ratkaisemiseksi, mutta jos puhutaan artiklasta 9, niin ehkä olin liian diplomaattinen. Herra Schleicher sanoi tämän paljon suoremmin, niin että voin allekirjoittaa hänen puheensa. Tämä on Tanskan kanta. Ja tietystikin helppo tapa vastata on se, että mitä tehdään. No, vedetään artikla 9 pois kaiken kaikkiaan, mutta yritän olla jälleen kerran diplomaattinen ja ehkäpä löydämme siis jonkinlaisen kultaisen keskityön sen sijaan, että tämä nykyinen muotoilu kokonaan pyyhkäistä pois. Sitten näistä määritelmistä 96 direktiivi pyrkii siihen, että määritelmä on työntekijämääritelmä lähettäjä vastaanottavassa maassa, niin että Tämä määritelmä menee siis maittain, mutta tämä ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia, koska on hyvin mutkikasta tehdä tässä jotakin jekoa kansallisesti. Jos on rajat ylittävä ulottuvuus, niin silloin ongelmat lisääntyvät. Ja suhde Roma 1 asetukseen myöskin analysoimme nyt sitä, mitä artiklalla kolme olisi vaikutuksia. Joitakin tilanteita voi tulla, joissa henkilö ei ole lähetetyn työntekijädirektiivin kattamaa. Tarkoittaako se sitä, että vastaanottava maa voi panna täytäntöön kaiken lainsäädännön vai onko Rooma ykkösellä jotakin muuta vaikutusta, että kysymys on ihan toisesta maasta, jonka lainsäädäntöä sovelletaan. Tämän asian, jota pitää vielä tarkastella. Sitten Steinrück esitti kysymyksen eh, keskusjärjestelmästä. No, eh, minä mainitsin tuon ja eh, pitkään tällaista toivottiin, mutta poliittisesti tulee varmasti olemaan vaikeata sen luominen, koska joka jäsenvaltiolla, joka jäsenvaltiolla on tietysti erilaiset tilanteet, ja minun maani kenties sanoisi, että tämä on hyvä juttu ja hyvä idetys, mutta emme voi luopua tästä, enkä tästä tarvitaan valvontaa tuossa ja tässä, niin että ehkä tämä on sellainen haaste, saada aikaan tällainen järjestelmä, mutta tietysti kunnianhimoisia tavoitteita pitää aina olla. Tämä voisi ratkaista tämän peiteyritysongelman, joka on todella ongelma ja monet suuret ongelmat Tanskassa liittyvät siihen, että on vaikeaa valvoa sitä, onko yritys todella sijoittautunut ja toimiiko se jossain tietyssä maassa – rova puheenjohtaja, kuinka voitaisiin lähetettyä työntekijöitä auttaa. No, täytäntöpanodirektiivissä on joitakin mekanismeja, jotka voisivat auttaa heidän tilanteessaan. Thank you. And... Kiitoksia. Nyt sitten vielä herra Schleicher. Dankeschön. <clears throat> Ich, ähm... Kiitos. Koska meillä on vain vähän aikaa, niin palaan tässä käyttämään äidinkieltäni. Ai niin, niin siis pitää painaa nappia. No ensinnäkin painotan sitä, että olen rakennusalalla enkä diplomaatti, joten en välttämättä kaikissa kohden ole kovinkaan diplomaattinen, mutta FIEkin puheenjohtaja, puheenjohtajan ominaisuudessa puhun monien muidenkin rakennusalan ihmisten puolesta. No, mitä nyt sitten voidaan tehdä? jotta tiedottamistilannetta voitaisiin parantaa. Minä ehdotan teille, että katsoisitte näitä meidän yhteisiä verkkosivujamme, parhaiden käytänteiden väline, jossa kaikki EU-maat tarjoavat tietoa työ, oike, työlainsäädännöstä, työoikeudestaan. Ja tässä tulisi siis kaikkien työmarkkinaosapuolten tietoa ja hallintotietoa eri jäsenvaltioista. Jos maat ovat tässä kunnianhimoisia, antamaan tietoa omista työolosuhteistaan, ja siis suurta intressiähän tässä on sekä työnantajien että työntekijöiden puolelta, niin lähettävä tai vastaanottava työnantaja voi tässä jo pohtia, mikä häntä odottaa vastaanottavassa maassa. No sitten toisekseen se ehdotus, että meillä olisi tuollainen keskeinen taho, se, että saammeko me jotakin tällaisesta keskeisestä tiedotuskeskuksesta, niin FIEC ei sitä tue, koska se edellyttää valtaisaa byrokratiaa. Ja uskon, että ne tiedot, joita tuonne, tuonne tulee tuohon keskukseen, ovat niin vanhoja, että ne ovat jo päivit, tai että niitä on jo päivitettykin. Eikä EUn tehtävä ole – löytää ratkaisuja näihin työoikeuskysymyksiin tällaisen keskuksen kautta, koska näitä kahdenvälisiä suhteita on Euroopassa aivan liikaa jo. Minä viittaan siihen, että esimerkiksi kahdenväliset suhteet, joita on Ranskan ja Puolan, Espanjan ja Puolan tai esimerkiksi Saksan ja Puolan välillä ovat erilaiset. Ja Paktasun sen Servandan mukaisesti nämä ovat johtaneet optimaalisiin lopputuloksiin. Ja tältä pohjalta en usko, että pääsisimme Euroopassa eteenpäin, jos tässä nyt keskittäisimme tätä. No sitten sopimukset näiden uuden Kaakkois-Euroopan jäsenvaltioiden kanssa ovat erilaiset. Tähän liittyy kielellisiä ongelmia. Ne ovat siis erilaiset kuin niiden maiden väliset sopimukset, jotka ovat jo pitkään olleet mukana. No, tämä tie kohti eh, sitä, että miten tieto, tiedon kulku paranisi tietyssä maassa. Tämä voi tapahtua ainoastaan työmarkkinaosapuolten tiiviin yhteistyön kautta. AIP, brysseliläinen järjestö, jo, joka eh, käsittelee kaiken pariteettisten yhteisöjen työtä toimii hyvin menestyksekkäästi ja minä voin sanoa yrittäjänä, että Saksassa tiedotusjärjestelmämme, mikä liittyy lähetettyjen työntekijöiden tiedottamiseen, on melko täydellinen. Eikä tässä nyt enää edes näitä postilokero postilokero-yrityskysymyksiä ole. Ja kun ajatellaan myöskin yhteistyötä sosiaalikassan ja työmarkkinaosapuolten kanssa toimii niin hyvin, että mitään tällaisia yksittäisiä, yksittäisiin toimiin ei tarvitse ryhtyä. Tämä pätee tietysti vaan sellaisiin yrityksiin, jotka toimivat tahattomasti. Rikollisesti puhun nyt sellaisista yrityksistä, jotka tukevat työehtosopimuksia. Viimeinen kysymys ja kenties jopa viimeinen edustus vastaanottavassa maassa. Haluan sanoa jotakin artiklasta 9. Minä uskon, että kriteerit artiklassa 9 rajoittavat niitä valvontamahdollisuuksia, joita monissa maissa jo on. Ja tästä syystä artikla 9 tässä muodossa ei ole sopiva vastaanottavassa maassa. Se kysymys, että kuka edustaa lähetettyjä työntekijöitä vastaanottavassa maassa, tämä on ammattijärjestöjen eikä hallintojen ongelma. Periaatteessa meille pätee lause, että jos jotakin kiistakysymyksiä tulee, joita ei direktiivin kautta voida soveltaa, niin sitten vastaanottavan maan lainsäädännön tulisi siinä päteä. Kiitos. Vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia, herra Schleicher. Lopuksi haluaisin vielä antaa esittelijää, esittelijälle puheenvuoron. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. En halua vielä päättää keskustelua, kun en saanut vastausta kysymykseen. Herra Schleicher vielä kerran. Minkälaisia kriteereitä pitäisi käyttää yrityksissä? Verzeihen Sie bitte, Frau. Pahoittelut. Ne kriteerit, jotka täytyy täyttää, on määritelty artiklassa 9. Ja mielestäni tänä päivänä on jo olemassa pidemmälle meneviä kriteeriluetteloita eri maissa, joten minulle riittävät nämä artiklassa 9 esitetyt kriteerit ja varsinkin rajoitukset eli, vo, eli että voidaan vaatia vain yksinkertaisia asioita, et cetera, et cetera. Tämä ei riitä. Mielestäni se, mitä artiklassa 9 vaaditaan, ei riitä. Joskin tiedän kyllä, että on joitakin maita, joille nämä artiklassa 9 määritetyt kriteerit ovat täysin uutta maaperää. Kiitoksia. Kiitoksia Puheenjohtaja, minä haluaisin ensinnäkin kiittää kutsuttuja asiantuntijoita, jotka ovat näin hyvin asiaan paneutuneet. Kiitos asiantuntijoiden alustuksista, jotka olivat hyvin seikkaperäisiä. Hyvät kollegat, me olemme nyt käymässä keskustelua direktiivistä, josta usein on kysytty, voidaanko vesi ja tuli jotenkin sovittaa yhteen. Minä toivon kuitenkin, että saamme aikaan asiakirjan niin, että voitaisiin tarjota riittävästi tietoja yhtä lailla työntekijöille kuin työnantajillekin, että saataisiin aikaan oikeusvarmuutta. Ja tiedon saati toteutuisi. Ei se välttämättä helppo tehtävä ole, koska nyt on kyse nimenomaan työntekijöiden lähettämisestä yhdestä jäsenvaltiosta toiseen. Eli siinä täytyy ottaa huomioon se, että keskiverto kansalainen, jos ei törmää ongelmiin, ajattelisi, että jos hän on työtä tekemässä toisessa jäsenvaltiossa, niin hän voisi nauttia samasta oikeuksista kuin omassa jäsenvaltiossa, mutta se ei pidä aina paikkaansa. Me tiedämme, että maissa on erilaisia käytänteitä ja järjestelmiä. Ei se välttämättä siis helppo tehtävä ole, mutta minä uskon, että me pystymme kuitenkin vielä takaamaan palveluiden tuorjaamisen vapauden. Se on tärkeää, varsinkin näinä päivinä, kriisin aikoina. Tämä on tärkeä periaate unionista, jota nyt on toteutettava. Me olemme kiinnittäneet huomiota myös siihen, että kun työntekijä tekee työtä toisessa jäsenvaltiossa, niin he usein menettävät oikeuksia. Ei ole epäilystäkään siitä, että direktiivin heikkoutena on nimenomaan se, että siinä ei ole riittävästi tietoa, sellaista, jota tarvitaan käytännössä. Väittäisin jopa, että ei pelkästään ole puutettaan tiedosta, vaan myös viestinnästä. Tiedot eivät sinällään riitä, vaan täytyy osata myös viestiä. Nimenomaan sieltä ongelmatkin syntyvät. Tiedon puute on johtanut nimittäin siihen, että on ollut väärinkäytöksiä ja manipulointia. Eli me tarvitsemme parempaa tiedonkulkua meidän täytyy tietää paremmin, miten jäsenvaltiot toimivat. Meidän täytyy pystyä varmistamaan se, että huolellisuusperiaate toteutuu. Varmastikin tässä voidaan näin kohentaa myös työntekijöiden oikeuksia ja tarjota parempia työoloja. Kaikki ovat täällä korostaneet sitä, miten tärkeä ilmoitusmenettely olisi. Varmasti siihen on hyvä paneutua vielä enemmän. Kuten totesitte, 18 maassa on jo käytössä tällainen järjestelmä ja se on otettu yksipuolisesti käyttöön noissa maissa. Ne saattavat vaihdella maasta toiseen toki. Se ei välttämättä sekään helpota yrittäjien toimintaa, mutta muistuttakoon vielä siitä, että ilmoitus ei sinällään vielä riitä, että työntekijät saavat kaiket tiedot, eikä tämä kaikkia ongelmia ratkaisee. Professori Jörens korosti sitä, että edelleenkään ei voida puhua äh, yhtäläisten mahdollisuuksien sisämarkkinoista. Oli sitten poliittinen perhe mikä tahansa, meidän täytyy osoittaa mahdollisimman pitkälle kunnianhimoa myös yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisessa. Ja, vielen Dank. Paljon kiitoksia näistä johtopäätöksistä. Minä haluan tässä kohdin kiittää erittäin paljon asiantuntijoitamme näistä alustuksista. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen. Toivotan teille hyvää kotimatkaa ja haluan kertoa, että puhumme marraskuun lopussa tästä luonnoksesta ja 13. joulukuuta on, kello 12 on tarkistuksen jättämisen määrä aika. Nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Edustaja Hendel, meillä on hiukan aikapaineita. Olisiko ok teidän kannaltaan, että vaihtaisimme tässä näiden kahden seuraavan paikan paikkaa? Minun täytyy puhua näistä käyttöoikeuksista kolm, myöskin pian tässä, mutta siis ehkä me saamme tämän järjestettyä. because otherwise it's impossible. Ich würde. Ich würde die Leute. Äh, I would like ask you to leave the room with. Pyytäisin, että lähtisitte tästä tilasta. No niin, jatketaan. Jetzt würde ich um bitte... Nyt pyytäisin hiljaisuutta. Siirrymme käsittelemään esityslistan kohtaa 26, kollega McIntyren lausuntoa. PK-yritysten rahoituksen saannin parantaminen. Annan puheenvuoron edustaja McIntyrelle. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Olen kovasti kiitollinen, että tässä järjestystä muutettiin esityslistalla, että tämä käsitellään nyt. Yritin järjestää vielä ennakkovarjosittelyn tapaamiseenkin, mutta valitettavasti se ei nyt ei onnistunut. Olen todella iloinen, että lausunnon aikataulua on nyt löysennetty. Meillä on paljon enemmän aikaa tehdä tarkistuksia, miettiä kunnolla asioita. Varjoesittelijät voivat tavata myös rauhallisin mielin. Ja sen sijaan, että tarkistuksia tulisi vain englanniksi, nyt niitä voi tehdä ihan millä kielellä tahansa. Hyvä, että Ekon on siirtänyt myös määräaikaa, että me voisimme tähän paneutua kunnolla. Toivottavasti voimme jatkaa yhteistyön hengessä, kuten viime lausunnon kohdallakin, kun viimeksi käsittelen pk-yrityksiä. No, sitten sisältöön. Tiedämme liiankin hyvin, että lausunnolla omat rajoituksensa sanamäärää ajatellen. Niinpä varmasti teen itsekin joitakin tarkistuksia ja totta kai otan mieluusti vastaan kollegojenkin tarkistuksia. En ole halunnut tehdä päällekkäistä työtä ekonvaliokunnan kanssa. Olen keskittynyt vain pelkästään työllisyysnäkökohtiin. Pari seikkaa kuitenkin ottaisin esille pikaisesti. Me tiedämme valiokuntanakin, kuten olemme tähän tutustuneet, että PK-yritykset tarjoavat noin 90 miljoonaa työpaikkaa eu ja 85 kaikista uudista työpaikoista on nimenomaan PK-sektorilla. Rahoituskriisi on iskenyt yrittäjiin ja PK-yrityksiin ankarasti. Rahoituslaitosten haluttomuus tarttua toimeen on johtanut siihen, että pk-yritykset kärsivät tästä. Se heikentää kasvoja ja työpaikkojen luomista. Erityisesti kannattaa mainita se, että riski rahoitusta käytetään vain 75 prosentissa pk-yrityksiä. 60 prosenttia yrityksistä sanovat, että riskirahoitus ei sovi heidän liiketoimintaansa. Eli on erittäin tärkeää miettiä myös muita aloitteita. Esimerkiksi yritysten välistä rahoitusta, ei välttämättä pankeista tulevaa rahoitusta. Toivottavasti valiokunnassa löytyy tukea sille. Mikä on mielenkiintoista, niin ihan tässä katselin, miten tärkeä ja ajankohtainen tämä aihe on. Omassa maassani paljaset julkaistiin selvitys, nimittäin kaksi kolme osaa PK-yrityksistä sanovat, että on kovin vähän luototusta tarjolla. 60 prosenttia enemmänkin on sitä mieltä, että ei ole varaa siihen rahoitukseen, ei ole tarjolla, tai sitten se on liian kallista. Eli odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Kuuntelen mielenkiinnolla myös mahdollisia kommentteja. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you, Mr. Zaka. Kiitoksia, edustaja Serkas. Sí, gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Rouva McIntyre. Ai, täällä minä olen ihan vastapäätä. No, minä oikeastaan korvaan nyt rouva Ratkin. Hän on mennyt Kreikkaan. Tiedätte, mitä ongelmia on PK-yritysten kanssa siellä Kreikassa. Atenassa nimittäin nyt juuri kokous käynnissä. Hän on siellä. Hän pyysi minua käymään läpi pari kolme perusajatusta meidän ryhmämme puolesta ja kiitos muuten kaikesta työstä, jota olette jo tehneet ja ihan varmasti me olemme tässä mukana yhteistyössä, kuten totesitte. Ei ole kyse pelkästään rahoituksongelmasta, vaan ennen kaikkea on kyse siitä, että todennäköisesti tässä oikeastaan on kaiken pahan alku ja juuri. Monissa meidän maissamme PK-yritykset edustavat 90 prosenttia työpaikoista. Monissa maissa 90 prosenttia siitä, mitä on hävinnyt työpaikkoina, on nimenomaan se, että pk-yritykset ovat tuhoutuneet. 90 prosenttia pk-yrityksistä, jotka nyt ovat katoamassa meissä maissa määrin. Minun maassani Espanjassa myös johtavat muihin ongelmiin. Ajatellen tätä kiinteistökuplaakin. Ja 90 prosentissa kyse on siitä, että ei ole rahoitusta. Siis ei ole rahoitusta, sen takia ne menevät nurin, kun ei ole rahoitusta tarjolla. Siksi mielestäni tämä on tärkeä teema puhua myös työvoimamahdollisuuksista, minä sanoisin, että teemme muutaman tarkistuksenkin, kuten on tapana, mutta parissa keskeisessä kysymyksessä varsinkin. Ensinnäkin välineet ovat totta kai tärkeitä, mutta on valtava tiedon vaje olemassa näistä välineistä ja siksi niitä ei käytetä usein, koska tieto ei mene perille pk-yrityksiin asti. Laval-tapaus esimerkiksi, mitä varsinkin pk-yrityksen kohdalla etukäteen tarvitaan tietoa, varsinkin näissä pk-yrityksissä, jotka ovat ehkä äärialueilla vähän syrjässä. Sitten toinen ajatus, jota me pidämme Framilla, että varsinkin Etelä-Euroopan maissa on suuria ongelmia, niin oikeastaan ainoa toivo on päästä ulkomarkkinoille. Eli voitaisiin taloudellista toimintaa myös viedä ulos maasta Heillä on ainoa ollut ongelmia, pahojakin ongelmia, kun on vähän rahoitusta ollut tarjolla, jotta voisi tarttua tähän tavoittamattomaan unelmaan, että pääsisi muille markkinoille, kun eivät enää kotimarkkinat riitä. Tämä toiminnan kansainvälistäminen olisi tärkeää. Tukea on tarjota pääsyllä muille markkinoille. Se varmasti, varmasti auttaisi heitä pääsemään ahdingosta. Ehkä olisi hyvä, että teidän lausunnossa tämäkin esille. Kiitoksia. So, do you want to have the floor again? Haluaako esittelee vielä puheenvuoron? I would just like to... Jos ei ole muuta kommentteja, niin hyvin lyhyt vastaus vain. Kiitokset näistä rakentavista kommenteista, tiedon puutteista toivon mukaan, että kohta seitsemän voisi ottaa tämän huomioon. Kyse on tiedon ja tiedotuksen puutteesta, niin että toivon mukaan tällä tavalla tämä huoli voidaan kattaa, ottaa huomioon. Ja toisekseen sitten ulkomarkkinoiden kehittäminen. Olen todella samaa mieltä. Onko tämä nyt sitten erityisesti sidoksessa rahoituksen saamisen aikaisemmassa lausunnossa pk-yritysten osalta korostimme sitä, että niiden on tärkeää päästä vientiin mukaan, mutta otan huomioon tekemänne tarkistukset tältä osin. Kiitos. Dann vielen Dank, wie gerade... Er- Paljon kiitoksia, kuten juuri mainittiin. EK on lykännyt äänestystään, että meidän määräaikamme on toinen lokakuuta tässä valiokunnassa. Mahdollisesti sitten puhumme tarkistuksista marraskuun kuudentena. Meidän täytyy saada siihen oma kokouksensa ja näin ollen tämä kyseinen päivämäärä ei ole vielä varma. Äänestys toimitetaan 29. marraskuuta. Paljon kiitoksia ja nyt sitten palaamme takaisin esityslistan kohtaan 25. Käyttöoikeussopimusten tekeminen. Esittelemme on kollega Hendel ja haluan hän antaa hänelle puheenvuoron nyt heti. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Meidän täytyy tehdä lausunto sisämarkkinavaliokunnalle. Tämä liittyy käyttöoikeussopimuksiin ja tämä on uusi direktiivi, jolla ei vielä ole edeltäjää, joten aivan uutta maaperää tässä on edessämme. Euroopan parlamentissa on jo käyty jo keskustelua tästä Ryylen mietinnön osalta vuonna 2011, kun parlamentti epäröi sitä, että tarvitaanko tällaista direktiiviä ylipäätään. Ja myöskin kaiken maailman asiantuntijat epäröivät sellaiset, jotka ovat puhuneet tästä kyseisestä direktiivillä. Sitten myöskin pohditaan tuota mutkikkuutta, koska tämä on yhtä mutkikas asia kuin tuo julkisten hankintojen kysymykset. Me emme halua joutua sellaiseen tilanteeseen, että ensi vuonna meillä on sitten tällainen täytäntöönpanomääräys, jotta saamme tämän koko asian edes oikealle raiteilleen. Eri jäsenvaltioissa tätä on pohdittu, myöskin Saksan liitto päivillä on jo tehty päätös liittyen tähän direktiiviin, joten tässä on kyllä epäröintiä ja seuraavien viikkojen aikana täytyy käydä neuvotteluja vastuuvaliokunnan esittelijän kanssa sisämarkkinavaliokunnan esittelijä on päättänyt kokonaan uudistaa tämän direktiivin, tai, tai muuttaa, luoda sen kokonaan uudestaan, että tämä ei tee tätä yhtään helpommaksi meille. Haluan nyt puhua yhdestä asiasta, josta olemme melko lailla yhtä mieltä, mikä myöskin tulee näistä tarkistuksista esiin. Tässä pelätään sitä, että yleishyödylliset palvelut joutuvat tässä ikään kuin tulilinjalle ja myöskin se, kun päätetään toimivaltuuksista, että siihen ei ole tarkoitus puuttua. Tämä on aihe, joka myöskin käy ilmi noista tarkistuksista. Meillä on 80 tarkistusta jo olemassa. Ja tässä on paljon sellaisia tarkistuksia, jotka koskettavat tätä samaa asiaa. Olen kiitollinen Estrella Surinaarille Maneskulle siitä, että me tässä vedämme yhtä köyttä. Ja kokouksen jälkeen yritämme puhua näistä ehdotusta kompromissitarkistuksista. Haluan tässä nyt aivan lyhykäisesti mainita seitsemän eri asiaa. Kyse on siitä, ja tämä on miellyttävää, että direktiivi, direktiivissä otetaan esiin se, että jos kyse on käyttöoikeussopimuksista, niin tässä ei käytetä tätä edullisemman tarjouksen perustetta. Ei ole mitään järkeä, että tällaisia tarkistuksia tuodaan ikään kuin takaovesta takaisin, niin kuin esimerkiksi tarkistuksesta 48, jossa puhutaan tällaisesta äh, palvelun tasosta, tässä sitten hinta on variaabeli, joka sitten tuotaisiin takaven kautta takaisin ja monissa keskusteluissa täällä olemme siitä jo puhuneet. Sitten toinen asia liittyy työehtojen suojelemiseen ja sitten tämä sama palkka samasta työstä. Ja sitten kolmas asia, josta puhumme tässä yhteydessä, on myöskin siirtymäperusteista, eli mitä tapahtuu, kun nämä henkilöt vaihtavat yhdestä toiseen niin silloin ei ole mitään järkeä käyttää tätä siirtymädirektiiviä. Ja myöskin se on tärkeää, mistä puhuimme tuon edeltävän direktiivin osalta, eli tämän, nämä ketjuvastuut, niin tässä tarvitaan tällaista yhteisöllistä vastuuta toimeksiantajien kohdalle. No sitten tietysti avoimuus, siinä varmasti pääsemme y- yhteisymmärrykseen, ja mielestäni on erittäin hienoa, että komissio omassa ehdotuksessaan on ottanut nämä sosiaali-, terveys- ja koulutusalat pois direktiivin soveltamisalasta. Meidän täytyy vielä miettiä yleishyödyllisiä palveluja, esimerkiksi veden, jätteiden, kuntapalvelujen ja kulttuurin kohdalla. Nämä ovat myöskin tarkistuksia, joita täytyy keskustella tässä yhteydessä, kun puhutaan kompromisseista. No sitten tärkeää on se asia, joka käy ilmi tarkistusten tekijöiden eli tämä syrjimättömyys ja sitten myöskin sukupuolikysymykset. Varmasti pääsemme näistä määristä sopuun ja muista tarkistuksista tulen tekemään ehdotuksia ja yritän saada enemmistön niiden taakse tässä valiokunnassa. Paljon kiitoksia. Suuret kiitokset. Aha, selvä. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää herra Hendeliä hänen kompromissiesityksistään. Hän on toimittanut ne myös meille. Haluaisin myös onnitella häntä jo tähän asti tehdystä työstä. Kun aina tätä alustavaa käsittelyä, niin minä uskoisin, että minun ryhmäni kyllä pystyy tukemaan kompromisseja, mitä meille nyt on tässä tehty jo esityksiä. Ai eikö tulkaus toimi? Anteeksi, minä kuulen tältä Tanskaa kulkkeesta. It's okay. It's okay now. No toimiko nyt? Toivottavasti. Minä kuulen Tanskaa. Mutta Tanskani on hiukan ruosteessa, pahoittelu. Pidä. Ich hab, ich hab eins drinne und... Minulla on täällä ykkönen kyllä täällä koneessa. Väärät kuulokkeet. Sachdienlicher Hinweis, danke. Kiitokset tästä neuvosta. No niin, nyt Voin repetir aquilo que No niin, niin kuten tässä juuri olen sanomassa. Olin siis onnittelemassa tähän asti tehdystä työstä. Kiitos kompromissitarkistuksista, jotka hän on meille toimittanut. Totesin, että noin alustavan analyysin pohjalta voitaisiin kuvitella, että ryhmänikin voisi näitä kompromisseja tukea, koska nämä esitykset takka ottavat huomioon myös ajatuksia, joita minä olin ajatellut ottaa silloin omissa tarkistuksissani. Siinä myös saavutetaan tavoitteet, jotka haluammekin saavuttaa. Itse asiassa tässä on myös selvää parannusta verrattuna siihen tekstiin, mitä komissio on meille esittänyt, siis kaiken tämän työn ansiosta. Minä uskon myös, että me otamme huomioon myös työmarkkinosapuolten huolet. Aivan oikein, he ovat olleet huolissaan mahdollisista vaikutuksista, joita tällä direktiivillä saattaa olla työoloihin työntekijöille, kun on kyse käyttöoikeussopimuksista. Nyt mukaan on saatu myös sopimusten antamisen yhteydessä sosiaalisia kriteereitä. Ja kuten esittelijä totesi, valmistelija totesi, halvin hintaperiaate ei enää ole ainoa. Ja toivottavasti voidaan välttyä sosiaalisen polkumyynnin kohtalolta. Kuten jo totesin, olen tehnyt 25 tarkistusta alun perin. Minäkin olen pyrkinyt tekemään tarkistuksia, jotta saadaan enemmän läpinäkyvyyttä ja selkeämpi sääntöjä sopimuksiin, ettei sisämarkkinoille tule väärin, vääristymiä. On erittäin tärkeää, että saamme mukaan sosiaalisia kriteereitä. Kun ajatellaan kansainvälisiäkin yleissopimuksia, että niitäkin noudatettaisiin. Silloin kun päätetään, kuka saa minkäkin sopimuksen käyttöoikeuden saamiseksi. Siksi on erittäin tärkeää, että me vältämme sen, että vain talouskysymykset olisivat tässä framilla, vaan täytyy huomioida myös ympäristökysymykset, kestävyys ja toden totta laatu niissä palveluissa, joita järjestetään. Kiitoksia. Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine Paljon kiitoksia. Minä en nyt näe muita puheenvuoropyyntöjä. Kollega Hendel, haluatteko vielä puhua? Niin kun tässä on vain vähän aikaa, niin me yritämme 20 minuutin kuluttua päästä yhteisymmykseen näistä kompromisseista. Tämä varmasti menee melko juohevasti. Minä en näe mitään suuria ristiriitoja. Kiitos. Kiitoksia kollega Rontsuli halusi vielä käyttää puheenvuoron. Grazie presidente, sarò <clears throat> brevissimo. Kiitoksia lyhykäisesti. Kiitos Hendelille ja onnittelut myös, koska tämä on hyvin tekninen ongelma. Haluaisin myös ottaa sille omaa tarkistukseni. Olen pahoillani Estrella. Hän on esittänyt myös useita, varsinkin käyttöoikeuden määritelmä – kun ajatellaan toimintaa, että terminologia oikeastaan tässä enemmänkin kyseessä tässä direktiivissä, ainakin luonnoksessa määritellään käyttöoikeussopimus ja kun palveluita tarjotaan, että tarvitaan myös selvityksiä, rakennusriskin määrittelemä ja kysynnän, tarjonnan kriteerit eri yksiköiden kesken, jos esimerkiksi tulee viivästyksiä toimittamisessa, vastaanottamisessa. Se, että jos on jo alemmasta kuin viidestä miljoonasta kyse, että se voitaisiin nähdä ulkopuolella ilman, että täytyy järjestää tarjouskilpailu. Se, että kun arvioidaan arvoa käyttöoikeus, otetaan huomioon kaikki tekniset, operatiiviset ja taloudelliset näkökohdat. Ja sitten lopuksi vielä, että otetaan myös sellainen asiakirja, joka kelpasi myös tarjouskilpailussa. Pari esitystä voisin vielä tehdä. Sen lisäksi, mitä olen tarkistuksia tehnyt, niin että noudatettaisiin toissijaisuusperiaatetta, totta kai, kun paikallisten tahojenkin pitäisi vapaasti valita, miten tämä toteuttaa, suoritako itse vai aina ulkopuolisille. Ja jos annetaan kolmansille, niin pitäisi itse valita omat oikeudelliset välineet, lisenssi, julkinen tarjouskilpailu tai käyttöoikeus vain. Yksinkertaistetaan myös hallinnollisia menettelyjä. On jo nähty, että pitäisi itse sertifiointia lisätä. Se johtaisi merkittävässä määrin yksinkertaistamiseen hallinnollisessa työssä myös tarjouskilpailun järjestettäessä, kun ajatellaan, että taloudelliset toimijat hyötyisivät myös siitä. No niin, kiitoksia tästä ajasta, kiitos. Vielen Dank. Jetzt hat... Paljon kiitoksia. Nyt komissio on pyytänyt vielä puheenvuoron. Pyydän, että puhutte lyhyesti, koska me olemme myöhässä. Thank you very much, Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti ja kiitokset esittelijälle tästä lausunnosta, valmistelijalle lausunnosta. Halusin selvittää paria kolmia kohtaa, jotka tulivat tuossa esille keskustelussa. Ensinnäkin vakuutan, että tämä direktiivi ei pyri yksityistämään palveluita eikä myöskään millään lailla rajoittamaan julkisviranomaisten toimintaa tai päätöksen tekoa äh, sillä tavalla, että rajoitettaisiin julkisten palveluiden toimittamista tässä direktiivissä siis ei tätä periaatetta siis äh, heikennetä. Päinvastoin jäsenvaltiolla on vapaus päättää näistä taloudellisista yleisöllisistä palveluista. Äh, tämä on siis jäsenvaltioiden käsissä tässä direktiivissä. Sen sijaan tuodaan lisää läpinäkyvyyttä ja tasavertaisuutta julkisiin ostoihin kuten myöskin julkisissa hankinnoissa, kysehän on laajemmasta ongelmasta, joka liittyy julkisten varojen käyttöön. Sen tämä tätä asiaa täytyy säännellä. Ja samanaikaisesti on taattava se, että taloudelliset toimijat tulevat tasaveroisesti kohdallisuuksia, että julkisilla toimijoilla on riittävästi oikeusvarmuusta, kun he näitä hankintasopimuksia jakavat. Ja tämä on viimeinen kommenttini. Niin tämä direktiivi tuo riittävästi tilaa sosiaali- ja työllisyyssäännölle ja sekundaarilainsäädännössähän otetaan myöskin huomioon työolosuhteet. ja Siihen emme nyt puutu. Tämä on siis täysin neutraali tältä osin ja komissio on tietysti teidän käytettävissänne, kun tätä tekstiä myöhemmin tutkitaan. Vielen Dank für die Klarstellungen noch. Paljon kiitoksia vielä näistä selvennyksistä. Äänestämme valiokunnassa lokakuun 9. päivä. Nyt pääsemme esityslistan kohtaan 27. Tämä on viimeinen kohta, kuuleminen Toivotan sydämesti tervetulleeksi kaikki vieraamme. Tervetuloa ja paljon kiitoksia siitä, että olette tänään täällä. Meillä on kuulemistilaisuus asbestiperäisistä ammattitautiuhista ja mahdollisuuksista kaiken olemassa olevan asbestin poistamiseksi. Ja tässä pohjana on oma aloite mietintö, josta tulemme käymään keskustelua myöskin lokakuun alussa. Ja haluan aivan aluksi antaa esittelijällemme puheenvuoron. Thanks, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan lyhyesti, koska tässä nyt ollaan hiukkasen myöhässä, näin jo alkaessamme. Ensimmäinen mietintöni asbestiaiheesta oli itse asiassa oma ensimmäinen mietintöni täällä yli 30 vuotta sitten. Siihen aikaan yksi avustajistanne oli myös parlamentin jäsen Alex Faulkner Skotlannista. Hän oli altistunut myös rakennustyömailla ja telakoilla. Ikävä kyllä. Elokuussa Alex kuoli asbestiperäisiin tauteihin. Siksi tämä onkin aika tärkeää muistaa, että ei ole kyse pelkästään siitä, että ei ole mitään turvallista altistumiskynnystä olemassa, vaan kyse on myös aineesta, joka voi aiheuttaa kuoleman 30 vuotta alistumisen jälkeen, eli tämä viive on pitkä. Meillä on direktiiviä sen jälkeen laadittu, mukaan lukien se, jossa minä olin mukana, ja siinä oikeastaan kaikkien asbestin käytöt kielletty, kuten markkinointikin. Meillä on myös useita direktiivejä, jotta voidaan suojella työntekijöitä, jotka joutuvat vielä altistumaan asbestin riskeille Meillä on omat sääntömme poistolle, kuljettamiselle ja me emme ole kuitenkaan hoitaneet kokonaan tätä ongelmaa. Siellä on myös asioita, joihin vielä puuttua. Nyt perusongelma on se, että vaikkakin kielto on voimassa, niin edelleen meillä on miljoonia tonneja asbestia laivoissa, junissa, varsinkin rakennuksissa, yksityisissä, mutta julkisissakin rakennuksissa. Kouluissa, sairaaloissa on todellista riskiä olemassa. Jopa lapset voivat altistua edelleen asbestista. Yksittäinen kuitu voi aiheuttaa asbestoosia 30 vuotta sen jälkeenkin vielä, ja lapsi saattaa kuolla. WHO on arvioinut, että on 20 30 000 tapausta asbestiperäisiä tauteja joka vuosi. Ja nyt olemme huippu ehkä tilanteessa. Se saattaa vielä tulevina vuosina noustakin. Sitten haluaisin kättelyssä tuoda esille sen, että vaikka meillä on kielto olemassa, niin ei ole kuitenkaan mitään kunnon valvontaa niin, että voitaisiin estää asbestituotteiden tuonneen, Edelleen tuontia tapahtuu. Meillä on kolme jäsenvaltiota, jotka edelleen käyttävät poikkeusta, eli voivat käyttää rajoitetussa väärin asbestia esimerkiksi munuaistauti diagnoosilaitteissa, vaikka vaihtoehtoja onkin, ja asbestin käyttö on lopetettu siinäkin. Muutama huolenaihe minun näkökulmastani myös alustajia ajatella. Minä olen todennut, että mitään todellista kynnystä ei ole olemassa. Olematta kiellosta edelleen miljoonia tonneja käytetään Euroopan unionin eri perusrakenteissa. Meillä on aika paljon koulutuksessa eroja jäsenvaltiosta toiseen, siis niille työntekijöille, jotka edelleen altistuvat asbestille lähinnä huolto- ja korjaustöissä. Altistutaan asbestille edelleen, mitä pidempää tässä aikaa kuluu kiellosta, niin varsinkin nuoremmat tunnistavat sen myös paremmin, jos siihen törmäävät. kun ajatellaan asbestin tunnistamista tai poistoa, niin myös enkapsulointi on yksi esimerkki ja siellä moni yritys on saanut yksityiskohtaista tietoa, missä asbesti ollaan, mutta meillä on mitään pakollista tiedon keruuta siitä, missä asbesti on olemassa ja minun mielestäni se on aika iso huoli. Ja kuten totesin, että puhuisin lyhyesti, nyt tulee aika pitkään puhunut, mennäänpä läpi muutamat kohdat vielä mietinnössäni. Ensinnäkin pätevyyttä tarvitaan ja koulutusta niin, että saadaan paremmat yhtäläiset säännöt koulutuksessa. Pitää kehittää myös poisto-ohjelmia, kriteereitä myös asbestin, äh, että voidaan asbestiperäiset taudit tunnistaa. Ja sitten täytyy huomioida myös eri uhriryhmät ovat tehneet paljon hyvää työtä, mutta usein he eivät ole saaneet tukea. Puutun myös vientiin kehitysmaihin. En tiedä, oletteko huomanneet meidän videoitamme nuorista työntekijöistä. Lapsista on kyse jopa. Ovat purkamassa eurooppalaisia laivoja Bangladeshin rannoilla ja altistuneet myös asbestille. Lopuksi toteaisin, että minun mietinnössäni katsotaan myös mahdollisia strategioita, että voitaisiin estää tämän käyttö maailman mittakaavassa niin, että muut maat noudattaisivat Euroopan unionin esimerkkiä siinä, miten me olemme kieltäneet asbestin markkinoinnin ja kiellon. Mutta edelleen täällä on ongelmia. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja, juuri puhin saksalaiselle juristille ennen kuin tänne tulin. Hän edustaa työntekijöitä, jotka ovat altistuneet asbestille, mutta hän otti esille yhden tärkeän seikin. oli kyse työntekijöistä, vaan usein myös heidän perheistään. Yksi varhaisempia tapauksia, johon minä törmäsin, oli eräs vaimo, insinöörivaimo, joka oli mukana tämä hänen miehensä laittamassa kaapeleita ja, ja päivän päivän, ja hän sai myös työuran päätteeksi mesotelioman. Minä haluaisin kuulla asiantuntijoilta, mitä he tästä kaikesta miettivät. Thank you for your introduction. Kiitoksia tästä esityksestä, johdannosta. Haluaisin kertoa teille, että löydätte enemmän tietoa asiantuntijoista ja myöskin näistä esityksistä kansiostanne. Nyt haluan antaa puheenvuorot sitten asiantuntijoille 10 minuuttia per asiantuntija. Aloitamme rouva tohtori Sedlacekilla. Tervetuloa. Hän on Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston johtaja. Annan teille nyt puheenvuoron. Herzlichen Dank. Paljon kiitoksia. Minä. Tämä on nyt tällainen déjà vu-tilanne, koska suhteeni asbestiin kumpua vuodelta 1983, kun lääketieteen opintojen jälkeen menin tuonne työvalvontaan ja sitten myöskin johdin tätä lääketieteellistä osastoa. Ja 1983 ja 90 välisenä aikana taistelin asbestin kieltämiseksi Itävallassa. Silloin oli hyvin paljon kokouksia, hyvin ristiriitaisia tutkimuksia tehtiin, mutta noiden seitsemän vuoden aikana saimme sitten läpi kiellon vuonna 90 Itävallassa, 92 sitten Saksa seurasi perässä ja 2005 tämä kielto tapahtui EU-tasolla, mutta niin kuin Steven jo mainitsi, tämä ei nyt vielä pitkään aikaan ole tämän tarinan loppu. Itävallassa tämä oli juuri tästä syystä hyvin herkkä aihe, kun yritys Etanit, joka on toiminut myöskin muilla, muissa jäsenvaltioissa, teki asbestisementtiä kattoja varten ja me tietysti vaadimme hyvin tarkkoja turvatoimenpiteitä, mutta tiedämme kuitenkin, ja tämä tietysti liittyy asbestiin, että tässä on olemassa tällainen latenssivaihe altistumisessa, joka saattaa olla jopa 40-50 vuotta ja varsinkin kun ajatellaan tällaisia, tällaisia huoltotoimenpiteitä, niin silloin altistuminen on erittäin korkea. No syy sille, miksi nyt olen erittäin mielelläni täällä tuon viraston johtajan ominaisuudessa, on se, että haluan nyt tässä muistuttaa juuri näistä vuosista 83-90, mutta haluan puhua myöskin maailmanlaajuisesta kielosta, koska emme saa unohtaa, että kun ajatellaan tätä ketjua, eli siis tuosta poistamisesta loppusijoitukseen asti. Missään vaiheessa asbestia ei voi käsitellä turvallisella tavalla. Tässä näette röntgenkuvan, joka kaksista keuhkoista. Tässä vasemmalla on normaalit keuhkot ja sitten oikealla puolella ovat keuhkot, joissa näkyy asbestoosi ja syöpä. Lähtö kohta hän tässä liittyy näihin asbestin ominaisuuksiin. Tämä on kuitumuotoinen silikaatti, joka on hyvin pitkään sekä ympäristössä että kudoksissa. Ja kun näitä pitkiä ja lyhyitä kuituja sitten hengitetään, niin ne jäävät kudoksiin, vaikuttavat myöskin immunijärjestelmään. Tässä tapahtuu arpeutumista, paksuntumista, niin sanottu fibroosi. Ja kaikki ne, jotka ovat nähneet asbestosipotilaan, huomaavat tai äh, muistavat tämän koko ikänsä. Nämä työntekijät eivät mahdollisesti voi enää ottaa paria askelta, koska äh, hapensaanti on niin rajoitettua. Tietysti myöskin tässä on vaikutuksena syöpä, keuhkosyöpä, niin sanottu mesotelioma ja myöskin kurkunpääsyöpä, myöskin ruoansulatuskanavan syövät liittyvät tähän ja myöskin viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että tämä liittyy myöskin sydän- ja verisuonitauteihin. Niin kuin jo kuvasin tuossa, nämä asbestin ominaisuudet loistavat ominaisuudet. Se kestää hyvin suurta painetta, kuumuutta, se on hyvin resistentti kemikaaleja kohtaan. Ja sitä käytettiin toisen maailmansodan buumiajanjakson aikana vuoteen 1995 asti melkein kaikilla eri sektoreilla. Ja tästä syystä meidän täytyy nyt elää tämän taakan kanssa – No se, että kuinka paljon asbestia nyt käytettiin eri rakennussektoreilla, niin täytyy aina muistaa, että nämä, näitä aineita on edelleenkin jäljellä rakennussektori, laivanrakennuksessa, myöskin terästeollisuudessa. Sitä on käytetty paloturvasuoja aineena myöskin sähköteollisuudessa, kumiteollisuudessa – Esimerkiksi renkaissa käytettiin asbestia aikaisemmin. Nämä ovat nämä vanhat taakat ja meidän täytyy nyt ajatella näitä eri saneraustöitä, siivoustöitä, kuljetustöitä, joissa tätä asbestia on. Näiden työprosessien aikana täytyy toimia erittäin varovaisesti ja tässä on tietysti olemassa määräyksiä mutta tässä täytyy hyvin selkeästi todeta, että sadan prosentin varmuutta ei ole. Sitten tähän liittyy myöskin se, tähän liittyy myöskin se, tässä meillä on ollut hyvä julkisuutta Eli siis tiedetään, että asbestia tuodaan esimerkiksi Kiinasta, Venäjästä, ja nämähän käyttävät asbestia täysin rajoittamattomasti. Haluaisin vielä lyhyesti kertoa, mitä eurooppalainen työturvallisuusjärjestö on tehnyt 2003. Liityimme tähän Dresdenin julistukseen, eli tässä viitattiin siihen, että tarvitaan hyvin korkeatasoisia suojatoimenpiteitä silloin, kun asbesti pitoisia materiaaleja käsitellään. Sitten tähän liittyy myöskin kaksi kampanjaa. Vuonna 2004 olimme mukana rakennusteollisuuden kanssa kampanjassa. Tässä myöskin käsiteltiin asbestia ja vuosina 2010-2011 oli myöskin kaksivuotinen kampanja, joka liittyi turvallisiin saneraus- ja huoltotoimenpiteisiin. Tässä on paljon materiaalia. Löydätte sen tuolta verkkosivuiltamme. Ja niin kuin aikaisemmin jo on todettu, nämä ovat helposti ymmärrettävässä muodossa esimerkiksi työntekijöille, jotka joutuvat asbestia käsittelemään. Sitten me osallistuimme myöskin EUn, EU-tasoisen valvontajärjestön toimintaan ja me myöskin vaikutimme siihen ja kehitimme materiaalia. Haluaisin lyhyesti, koska aikaa on vähän, puhua tästä kampanjasta, joita työtarkastajat kaikista jäsenvaltioista osallistuivat. Tässä on identifioituja joitakin ongelmia, Totta kai niitä täytyy tarkkailla ja työntarkastajien selkeä kanta oli, että tätä ei voida hoitaa ainoastaan työvalvonnan kautta, vaan tässä kaikkien siis työnantajien ja ammattiliittojen täytyy vetää yhtä köyttä, koska muuten tätä ongelmaa ei saada ratkaistuksi. Niin kuin aikaisemminkin jo mainittiin, juuri nuoret työntekijät esimerkiksi rakennusalalla – eivät ole ikinä aikaisemmin nähneet asbestia, eli se, esimerkiksi asbestin identifioiminen voi olla vaikeaa. Ei ole myöskään hyviä esimerkkejä asbesti pitoisista tuotteista ja materiaaleista. Sitten myöskin suuria ongelmia liittyy näihin saneraus- ja huoltotöihin. Tämä oli selkeä kanta ja sitten me myöskin palamme aina tähän riskinarviointiin, jota ei tapahdu ollenkaan tai ainoastaan hyvin vähäisessä määrin. Ja myöskin nämä toimenpiteet, jotka tähän liittyvät, niitä ei täytäntöön panna riittävässä määrin. Myöskin esimerkiksi asbestin purkaminen, poistaminen ja säilyt, loppusäilyttäminen on suuri ongelma ja tämä liittyy siihen, että nämä henkilöt eivät saa riittävästi koulutusta tästä asiasta. Ja myöskin ne, jotka joutuvat tällaisia tehtäviä suorittamiin, eivät sovellu tähän, ei ole olemassa mitään sertifiointia, lupamenettelyä ja tämä on myöskin hyvin negatiivinen asia. Ja yleensä ottaen tietoja ja avoimuutta ei tässä ole riittävässä määrin. me voimme todeta, että jäsenvaltioissa on tällaista hyvin satunnaista altistumista. Se on kuitenkin jatkuvaa juuri rakennusalalla. Suurimmat ongelmat ja työt liittyvät juuri saneraus- ja huoltotöihin, myöskin purkutöihin. Eikä tämä kosketa ainoastaan rakennusteollisuutta, vaan myöskin esimerkiksi junia, kierrätystä, kun vanhoja asbestisementtikattoja kierrätetään, tai myöskin tällaiset kuljetuskontit saattavat sisältää asbestia. Ja meillähän on kaksi eri asbestin muotoa. On asbestisementti, joka on tällaista tiivistä, ja sitten tämä ruiskutusasbesti, joka on löysempää, ja näillekin töille on hyvin paljon eri suuntaviivoja ja neuvoja, kun ajatellaan niitä riskejä ja sitä myr- myrkyllisyyttä, mikä tähän liittyy. No ne suositukset, joita tämä kampanja tai jota kampanjan kautta saatiin aikaiseksi, ovat tärkeitä. Ihmiset täytyy saada herkistyneiksi liittyen näihin riskiin. Tarvitaan viestintää, avointa viestintää, joka on helposti ymmärrettävissä ja tarvitaan myöskin säännönmukaista tiedottamista myöskin paikan päällä, ei ainoastaan työntekijöille, vaan myöskin työnantajille ja työtarkastajille ja turvahenkilöstölle. Yksi heikko kohta liittyy näihin työsuunnitelmiin. Se, kun esimerkiksi vaara on tunnistettu, ja myöskin kun ajatellaan kaikkia työntekijöitä, niin tarvitaan selkeitä määräyksiä ja neuvoja. Sitten koordinointia paikan päällä näillä rakennustyömailla. Ne voivat olla asiantuntijoita, siis asiantuntijoita tarvitaan joka tapauksessa. Ja myöskin vastuun täytyy olla selkeästi siirrettävissä. No sitten asbestin säilyttäminen täytyy selkeästi merkitä Tämä liittyy myöskin ympäristöön ja myöskin äh, asbestin jätteen käsittely on yksi näistä korkean riskin töistä ja tässä sitten täytyy äh, arvioida tämä uhan taso. Tarvitaan hyvää dokumentointia ja koulutusta sekä myöskin säännönmukaista valvontaa. No sitten yksi johtopäätöksistä, joita tehtiin myöskin tässä kampanjassa, mainitsin tämän jo aluksi, työvalvonta ei yksin voi parantaa näitä työolosuhteita. Tämä on tämänhetkisen kampanjamme slogani, eli tässä täytyy tehdä yh- yhteistyötä ennaltaehkäisyn puolesta ja tämä on myöskin tämän kampanjan lopputulos, eli kaikki asianosaiset, ammattijärjestöt, asiantuntijat ja kaikki, kaikkien asianosasten täytyy vetää yhtä köyttä. Ja sitten pääsen tässä esitykseni loppuun. Mainitsen vielä kerran monista syistä johtuen voidaan puoltaa asbestin täyttä kieltämistä, koska mitään sataprosenttista käsittelymahdollisuutta, sataprosenttista turvallista käsittelymahdollisuutta ei ole. Hyvää lainsäädäntöä on jo olemassa, kun täytyy tehdä työtä asbestipitoisten materiaalien kanssa. Mutta tässä tarvitaan muitakin puitemääräyksiä äh, puiteehtoja. Tässä minun esitykseni. Vastaan mielelläni myöskin kysymyksiin. Paljon kiitoksia, rouva tohtori Sedlacek. Nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro herra Timo Tuomelle. Hän on Suomen työterveyslaitoksen johtaja. Annan puheenvuoron nyt teille. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Siis minä tulen Suomen työterveyslaitoksesta. Se on asiantuntijalaitos, tekee tutkimusta ja tarjoaa palveluita liittyen työterveyteen ja turvallisuuteen. Lyhyesti toteaisin, että minun kokemukseni aspeetista ja asbestiperäisestä taudesta liittyy myös väitöskirjaani, Tutkin Siinä mesottelioma potilaita 90-luvun alussa. Sen jälkeen olin myös laboratorion päällikkönä. Sielläkin selvitettiin asbestia. On hyvä paikka muuten nähdä, mitä oikein tapahtuu rakennuspaikoilla ja hygieniassa ylipäätään. Tärkeää tässä ehkä on kuitenkin on todeta, että olen ollut jäsenenä myös, kun kansallista lainsäädäntöä on luotu jo parin vuoden ajan. Toisin sanoen tässä voin kertoa meidän kokemuksestamme Suomesta, jos siitä jotain hyötyä on tälle keskustelulle. No niin, aivan lyhyesti kertoa, mitä nyt on käynnissä maailmassa. Sitähän tuotetaan tätä asbestia edelleen aika paljon, pari miljoonaa tonnia vuosittain, lähinnä Venäjällä, Kiinassa ja jossakin muissakin maissa, varsinkin Kanadassa. Edelleen iso määrä ihmisiä altistuu asbestille, ihmisiä kuolee myös asbesti peräisiin tauteihin vuosittain. Tutkimus on osoittanut, että kaiken tyyppistä asbestia, tässä on eri tyyppejä, niin ne voivat aiheuttaa ihmisissä syöpää. Tästä käydään kuitenkin paljon aktiivista keskustelua. Onko jotain merkittäviä eroja näissä vai on, kuin jokin asbestityyppi, ehkä turvallisempi kuin jokin toinen. On hyvä muistaa, että asbesti aiheuttaa työperäisistä syöpäkuolemista noin puolet, Suomessa jopa 90 prosenttia työperäisistä syövistä on peräisin asbestilla altistumisesta. Pari lukua vielä, on pari kuvaa, nimittäin asbestia edelleen etsitään tässä on pienoismalli asbestikaivoksesta Venäjällä, Uralilla ja, ja tuotantolinjasta myös yksi kuva siinä. Oikealla nähdään asbestia, harmaa pölyä ikään kuin. Ja vielä muistutuksena siitä, että asbestimineraalit ovat kuitua. sama erityisominaisuus, joka niillä on. Se nähdään myös tästä mikroskooppikuvista. Siinä nähdään, miten kuituista se on materiaalina. Meillä on tiettyjä arvoja käytössä altistumiselle, asbestille. Siinä on kyse kuiduista kohti ilman kuutiota, kuutiosenttimetriä Meillä, meillä on 0,1 kuitua 6 senttimetriä kohden siis silloin, kun voidaan pitää ilmaa asbestista puhtaana, kun asbesti on siis poistettu esimerkiksi, niin se on sitten kymmenesosa tästä. Altistuneen asbestille tapahtuu niin, että hengitetään asbestikuituja työpaikoilla, ympäröivässä ilmassa, esimerkiksi jos olla lähellä rakennuspaikkaa tai purkupaikkaa, jos sitä ei ole pölyn osalta valvottu ja pölyä on kaikkialla, tai esimerkiksi rekassa, joka kuljettaa asbestijätettä ja pöly leviää ilmakehä, ilmaan. Myös rakennuksissa saattaa olla asbestiperäistä materiaalia edelleen käytössä. Ja kuten äsken juuri kuultiinkin äskeisessä alustuksessa, niin yleensä asbesti kertyy keuhkoihin ja jää hyvin pitkäksi aikaa. Toisin sanoen jopa loppuun loppuelämän sitä on kehossa. Kymmeniksi vuosiksi siis. Asbesti. Tauditkin ilmenevät altistumisesta vasta pitkän ajan päästä. Tohtori Zetlacek puhui eri taudesta. Minä en tätä käy enää läpi ja rupea toistamaan – ne ovat kyllä teille toimitetussa aineistossa. Eli jos jaetaan altistumistilanteet nykytilanteessa työpaikalla tapahtuvana altistumisena tai ilmassa tapahtuvana, niin voidaan ottaa esille nämä esimerkit, että ensinnäkin poistotyössä voi tapahtua, rakennustyössä, se on perustilanne. Ja kun Asbestian on jäänyt rakennuksiin ja laitteisiin, niin sekin saattaa altistaa monia ihmisiä, esimerkiksi sähkökaasu, vesi, lämpöhuolto väen asbestille myös huollossa. Muutenkin, jos on esimerkiksi laitontoa asbestia viety kaatopaikalle esimerkiksi, myös kaivaustyössä, esimerkiksi teitä rakennettaessa, niin maaperässä saattaa olla asbestia, jos sitä on sinne aikaisemmin joutunut. Sisäilmassa niin totesin, palava asbestimateriaali voi altistaa ihmisiä Suomessa 50 prosenttia – asbestista, joka siis on rakennuksissa, niin sitä edelleen on vielä näiden monien vuosienkin jälkeen, vaikka on poistettu. Lisäksi puutteellinen pölykontrolli on syypäänä. Asbestia ei enää oteta huomioonkaan esimerkiksi purkutyössä tai poistotyössä. Ja näinkin altistumista ehkä tapahtuu työntekijöille. Yhteenvetona meidän kokemuksen mukaan on mahdollista poistaa turvallisesti asbestia. Teknisesti se on mahdollista. Meillä on riittävästi tietoa käytössä, hyviä käytänteitä ja kokemuksiakin. Eli miten toteuttaa se. Mutta Tarvitaan paljon vielä koulutusta ja tiedon jakoa, yhteistyötä, jotta se onnistuisi. Jotta tavoite saavutettaisiin asbestia poistettaessa rakennuksista. Olen ottanut tässä esille myös muitakin ehdotuksia, jotka tulivat esille mainitsemassani työssä. Kun me muokkasimme suomalaista lainsäädäntöä, me huomasimme, että valistaminen ja pätevyys, kouluttaminen ja pätevyys ovat tässä avainasemassa. Sitä täytyy toistaa toistamistamme. Ja totta kai johtotaso, työnjohtajat, työntekijät ovat tässä vastuussa ja kohderyhmän ennen kaikkea. Sen on oltava jatkuvaa koulutusta ja kaikkien sidosryhmien pitää olla tässä mukana. Tämän lisäksi muodollinen pätevyys on erittäin tärkeää näiden henkilöiden kohdalla. Heidän täytyy olla ammatti-ihmisiä, jotta he saavat myös motivaatio tehdäkseen tämän työn. Meidän täytyy myös jatkuvasti harjoittaa seurantaa asbestia poistavien työntekijöiden kohdalla. Tämä liittyy terveyskysymyksiin. Työntekijöiden terveyttä pitää tarkastaa, mutta tämä liittyy myös työsuojeluneuvontaan. Kerrotaan altistumisvaaroista ja esimerkiksi eh, ja hengityssuojien merkityksestä. Tärkeää on niin ikään minun mielestäni se, että vielä olemassa oleva asbesti kartoitettaisiin kaikissa rakennuksissa ja asunnoissa ja dokumentoitaisiin myös kunnolla, jotta voitaisiin välttyä altistumisesta silloin, kun rakennuksissa ja asunnoissa tehdään korjauksia tai huoltotyötä. Kiitos. Thank you, Mr. Tuomu. Kiitoksia, herra Tuomi, tästä alustuksesta. Seuraava asiantuntijamme on herra Wetsman. Hän tulee hän on siis työterveydestä ja turvallisuudesta vastaava johtaja Bat Kartelletissa Tanskassa. Annan nyt puheenvuoron teille. Tack för det. Jag har valt att leva mitt inlägg. Kiitos. Olen todella iloinen siitä, että voin käyttää omaa kieltäni. Jotkut kerron ehkä näkemyksiä asbestista ja sen käsittelystä. Sehän on nyt kielletty, mutta kuinka sitten suhtaudumme tulevaisuuden haasteisiin? Minulla on 30 vuoden kokemus asbestiin liittyvien kysymysten kanssa, korvauskysymyksien kanssa olen ollut tekemisissä ja olen pyrkinyt pyrkinyt tekemään yhteistyötä eri tahojen kanssa, telakkatyöntekijöiden kanssa erityisesti. Siellä asbestoosi on hyvin yleistä ja olen yrittänyt koordinoida toimia myöskin ammattiliittojen, lääkäreiden kanssa ja olen tehnyt varsin paljon työtä niin Tanskassa kuin EUkin puitteissa ja olemme käsitelleet suuntaviivoja, kuinka asbestia käsiteltäisiin kansallisesti tai eu tasolla tai globaalisti ilossa. Ja meillä on toimintasuunnitelma asbestin osalta Euroopan rakennustyöläisille ja kerron siitä hiukan myöhemmin sitten. Miksi meidän pitää keskittyä tähän? Useilla jäsenvaltioilla on rajoituksia ja suoranainen kielto 20-luvulta. 2005 hän EU kielsi asbestin. 30 vuotta kestivät öh, poliittiset neuvottelut ja venkoilu ennen kuin EU saatiin kieltämään asbesti. Kenties mutta rakennus tässä auttoi. Nyt EUhan on pari poikkeusta lukuun ottamatta asbestin kieltänyt ja meillä on direktiivi, joka äh, käsittelee myöskin asbestin käsittelyä. Mutta se on edelleen kuollettava. Äh, sitä äh, löytyy paljon ja vaikka sitä sieltä pyritään poistamaan, niin se on kuolettavaa. Sitä on paljon laivoissa, rakennuksissa, mm, niin yksityisissä kuin julkisissakin rakennuksissa – ja usein se on monasti piilossa näkymältä, sitä ei ole helppo nähdä. Se voi olla seinälevyjen takana esimerkiksi ja aika on todella suuri ongelma. Jopa tämän kiellon myötä aika on meitä vastaan. Ennen kuin kaikki viimeisimmätkin kuidut on poistettu, ne, jotka asensivat tämän asbestin ja he, jotka tietävät sen sieltä löytää, ovat jo joutuneet eläkkeelle, eivätkä enää toimi rakennusalalla ja uusi sukupolvi tulee mukaan. He ovat asbestin purkutöissä tai työskentelevät rakennusalalla. Heillä on hyvin vähän tai kenties ei ollenkaan tietoa näistä vanhoista materiaaleista – joita he joutuvat käsittelemään asbestin purku- tai ähm, remonttitöissä. On paljon puhuttu koordinoinnista, siitä, että tarvitaan koordinoituja toimia ähm, moni syistä strategiaa, kuinka asbestia käsiteltäisiin. Meidän on tarkasteltava äh, rekisteröintiä ja äh, asbestin seurantaa asunnoissa. On tarkasteltava myöskin mitä velvoitteita on muualla. Jos ajatellaan vaikkapa uusia asuntoja ja koulutus on myöskin hyvin tärkeä asia erityisesti, ei pelkästään niille yrityksille, jotka tekevät luvanvaraisesti purkutyötä, vaan myöskin muille, jotka kenties joutuvat asbestin kanssa tekemiseen. Tarvitaan järjestelmä, jossa nämä ammatilliset uhat tunnustetaan ja jossa äh, näihin asioihin puututaan. Ja sitten meidän on tarkasteltava myöskin poikkeuksia. Jotkut äh, eivät kenties ole näitä vielä ymmärtäneet. Kolme maata vielä äh, käyttää kloriitin valmistuksessa asbestia ja muut jäsenvaltiot ovat jo löytäneet vaihtoehtoja asbestille tähän tarkoitukseen, niin että on myöskin tarkasteltava ylijääneitä materiaaleja kuinka parhaiten asbesti poistetaan laivoista ennen kuin laivat lähtevät EU-sta romutettavaksi. Ja lopulta toivon mukaan asbesti kysymykset ovat todella korkealla tulevassa strategia, strategiassa, kun suunnitellaan vuoteen 2020 meneviä toimia. Ja tarvitaan todella selkeää ammatillista pätevää äh, toimintasuunnitelmaa jäsenvaltioille, jota Euroopan järjestelmä tukisi sillä tavalla, että äh, nämä äh, aikarajat asetettaisiin sille, että päästäisiin sataprosenttisesti asbestittomaan maailmaan. Ja sitten on muistettava myöskin seuranta ja näiden sääntöjen täytäntöönpano. On aika paljon harmaita alueita rakennusteollisuudessa vielä ja olemme huomanneet myöskin, että parlamentti aiemmin on todennut selvästi sen, mitä se on mieltä nykyisestä työterveysstrategiasta. Parlamentti on sitä mieltä, että komission pitäisi järjestää kuuleminen siitä, kuinka asbestiongelmaa käsitellään ja meidän pitäisi tukea jäsenvaltioita niiden ponnistelussa luoda kansallinen Eh, asbestin poistosuunnitelma. Haluan muistuttaa teitä siitä, että tätä ei ole vielä tehty niin, että voitte kuvitella, että uudessa strategiassa, jonka komissio esittelee eh, julkista kuulemista varten parin kuukauden päästä, eh, jotain varmasti puhutaan myöskin kansallisista toimintasuunnitelmista tiedosta, tiedotuksesta, koulutuksesta, valistuksesta, siitä kuinka siivotaan sellaiset paikat, jossa äh, asbestia vielä on, vanhat äh, teollisuusrakennukset ja niin poispäin, niin että todella voidaan identifioida asbestia todella äh, hankkiutua siitä eroon, niin ettei kukaan joudu ikävään tilanteeseen, kun tapaa asbestia vaikkapa taloremontoidessaan. Suurella mielenkiinnolla kuuntelimme herra Hughesia tuossa alustuksessaan ja tämä oma aloitemietintö on todella hyvä asia. Uskon, että meidän pitäisi nyt tarkastella useita osa-alueita, kuten vaikkapa seurantaa tai sitä, kuinka arvioidaan asbestin esiintymistä. Emme voi tehdä teknisiä tai poliittisia toimintasuunnitelmia ennen kuin tiedämme, missä asbestia esiintyy. Meidän on saatava suunnitelma ja tähän tarvitsemme toimintasuunnitelmia. Ehkä voitaisiin ottaa asbestikysymys mukaan myöskin muihin yhteisön politiikka-aloihin, kuten vaikkapa energia-alalle tai asuntojen korjausalalle, kun talon omistajaa neuvotaan, hänellä pitäisi tällä neuvojalla olla riittävästi tietoa siitä, kuinka asiat asianmukaisesti tehdään. Olisi kenties myöskin tarpeen miettiä laajennettuja velvoitteita asunnon omistajille. Nythän työnantajien täytyy rekisteröidä asbesti, mutta kenties on sellaisia rakennuksen, jossa heitä ei ole. Koulutus, valistus, tiedotus, nämä tulevat jo mainituksi, ovat hyvin tärkeitä. Ja erityisesti kun ajatellaan purkutöitä. Ja tämä tietysti liittyy myöskin ammattikoulutukseen, insinöörien työhön, konsulttien työhön ja erityisesti juuri tarkastajien töihin, kuten Krista tuossa äsken puheessaan sanoi. Hyvin paljon keskitytään purkuun ja siihen, että saadaan tällainen aikaraja, jotta Euroopasta tulisi täysin asbestiton. Mutta jos mutta voidaan kuvitella, että Euroopassa kukaan ei tulevaisuudessa olisi asbestille altistunut, niin silti näitä ö, sairauksia esiintyisi vielä vuosien ja vuosien ö, jälkeenkin, niin että päätös liittyy siihen, kuinka paljon asbestiin liittyvät ähm, sairaudet vielä tulevat esiintymään tulevien vuosisatojen ajan. Ja ähm, tietysti myöskin asbestin uhreja äh, täytyy tukea ja asbestin vienti on kiellettävä. Muutkin jo tämän mainitsivat. Tämä on hyvin kattava suunnitelma jos tätä asbestin haamua Euroopassa halutaan nyt käsitellä, johtopäätökseni on se, että meidän on tarkasteltava lainsäädäntöä, onko se riittävää, tai onko meillä tiedotuskampanjoita, riittävätkö ne, koska tavalliset eurooppalaiset eivät välttämättä tiedä kovinkaan paljon asbestista, ketkä ovat sille altistuneita, tiedämmekö tunnemmeko heidät, onko meillä riittävästi tietoisuutta tavallisten kansalaisten keskuudessa, koska kuka tahansa voi milloin tahansa altistua asbestille. asbestille. Siis on hyvin tärkeää, että meillä olisi tällainen lupullinen aikamäärä, jolloin asbesti poistetaan Euroopasta. Tämä olisi erinomainen viesti lupumaailmalle. Kiitos. Thank you for your Kiitoksia tästä alustuksesta. Seuraava asiantuntijamme on Laurie Kazan Allen, Hienoa, että olette paikalla. Kyseessä on koordinaattori International Ban Asbestos-sihteeristössä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Annan teille puheenvuoro. puheenvuoron. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valiokuntaa, työllisyysvaliokuntaa siitä, että se on kutsunut minut osallistumaan tähän tärkeään kokoukseen. Tämä on yksi parhaista kuulemisesta, jossa olen ollut tällä viikolla. Ensimmäinen tapahtui Brasiliassa, Brasilian korkeimmassa oikeudessa. Siellä puhuttiin asbestin käytön sallimisesta Brasil Brasiliassa. Kansalaisilla on oikeus terveelliseen elämään, näin sanotaan perustuslaissa. Eikä voi olla, että tällainen myrkky on edelleen laillinen. Tämä on hyvä kysymys ja se on hyvin samankaltainen kuin nämä kysymykset, joita esitämme tänään. EUn perusoikeuskirjassa painotetaan oikeutta elämään, oikeutta henkilön koskemattomuuteen ja myöskin työntekijöiden oikeutta saada tietoa. Euroopan ihmisoikeusyleissopimus selkeästi osoittaa, että kaikkien ihmisten elämää täytyy suojella lainsäädännöllä – ja silti Euroopassa kuolee tuhansia ihmisiä asbestin aiheuttamiin sairauksiin, jotka voitaisiin välttää. Monissa tapauksissa emme voi sanoa, keitä nämä henkilöt ovat, koska tietoja monista jäsenvaltioista ei ole saatavilla. Tämä on tilanne, jota ei voida hyväksyä ja tähän täytyy puuttua. No, tämä tietotyhjö, joka meillä on, me luotamme epidemiologien tietoihin – ja tässä käytetään esimerkiksi mesotelioman kuolleisuutta asbestissa. Sekä miesten että naisten kohdalla ei ole suhteetonta todeta, että Euroopassa yli puoli miljoonaa ihmistä kuolee asbesti, asbestista aiheutuviin sairauksiin 95-2029 välisenä aikana. Siis puoli miljoonaa ihmistä, toistan vielä. Ja tämä on samankaltainen määrä kuin että Sheffieldissä, Grenoblessa, Nürnbergissä ja Boloniassa ei olisi enää yhtään asukkaita. Aion nyt keskittyä tiettyihin asioihin ja pyrin tekemään sen kymmenessä minuutissa. Tämä on hyvin pelottava tehtävä, mutta asbestin kieltokampanjan kautta minä olen tottunut näihin haasteisiin. Puhun nyt kahdesta kategoriasta ja yritän myöskin ymmärtää nämä inhimilliset näkökulmat tässä, jotka liittyvät asbestisairauksiin. Ajatellaan nyt tätä inhimillistä puolta. EU-asbestikielto astui voimaan 2005, mutta se ei kuitenkaan takaa meille turvaa. Voidaan olettaa, että kaikilla meillä on asbestia keuhkoissamme, ja jos olemme onnekkaita, niin me emme sairastu asbestipohjaisiin sairauksiin, mutta epäonnisimmat kuitenkin mahdollisesti sairastuvat. Tässä on hyvin suurta eroa siinä suhteessa, mitä asbesti sairauksista kärsivien pitäisi saada ja mitä he saavat. Tässä näitä ihmisiä ei usein ollenkaan oteta huomioon, eivätkä he saa mitään kompensaatiota, eivätkä tukea. Sama pätee sellaisiin ihmisiin, joilla on esimerkiksi asbestista johtuva keuhkosyöpä, ja myöskin itsenäiset ammatinharjoittajat jäävät tämän ulkopuolelle. EUn asbestiuhreilla on oikeus saada lääketieteellistä hoitoa ja myöskin kompensaatioja ja tukea, mutta he eivät saa. Ja tämä on ristiriidassa EUn periaatteiden kanssa. Ja sitten su- suositus EUn lainsäädännön pitäisi toimia ihmisoikeuksien puolesta riippumatta siitä, mistä sairaus on tullut tai mikä sairaus heillä on. Nyt puhumme näistä puuttuvista elementeistä EUn asbestipuitteistossa. Tässä on hyvin suuri tietoisuuden puute EUn suosituksista tai direktiiveistä, joiden tarkoituksena on suojella ihmisiä asbestivaaroilta. Minä suositan, että työllisyysvaliokunta – perustaa asbestia käsittelevän alivaliokunnan, jonka tarkoituksena on toimia asbestiuhrien puolesta ja joka toimisi Brysselissä. Tässä olisi tarkoituksena perustaa elin ja myöskin asbestitoimintasuunnitelma. Ja myöskin tämän prosessin ohella voisi olla eurooppalainen keskus asbestipohjaisen sairauksien käsittelyyn. No sitten uhrien ryhmien rooli. EUssa on yli 55 ryhmää näiden tason ryhmien asiantuntijuus on äärimmäisen hyvä resurssi liittyen näihin asbestiuhrien tukemiseen. Politiikan tekijät tunnustavat näiden ryhmien olemassaolon ja roolin, myöskin antavat rahoitusta ja ottavat ne mukaan myöskin asianosaisina tulevassa politiikassa. No, miten me sitten eliminoimme nämä asbestipohjaiset sairaudet? Ainoa tapa tehdä tämä on saada eurooppalainen infrastruktuuri myrkkyvapaaksi, ja tämä pitäisi olla tavoitteena. Mutta ennen kuin tämä on saavutettu, täytyy eh, ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin altistumisen osalta. On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että eh, asbesti, eh, että tiedetään, missä asbestia on eri rakennuksia ja myöskin, että tiedetään, missä asbestia on aikaisemmin tuotettu ja säilytetty ja että tiedetään, mihin asbestijäte on viety ja työntekijöiden täytyy saada pakollista asbestikoulutusta. Ikävä kyllä e, eurooppalainen asbestinpoistoteollisuus kärsi siitä, että asiantuntijoita ei ole riittävästi, joten tarvitaan myöskin koulutusta tällä sektorilla. Tämä parantaa metodologiaa ja myöskin suojaa kansan terveyttä. Meidän täytyy varmistaa, että kansalliset hallitukset ryhtyvät systemaattiseen tietojen keruun, mitä tulee työperäisiin asbestisairauksiin, jotta voidaan parantaa ennaltaehkäisyä. On myöskin äärimmäisen tärkeää, että korkean tason aloitteita saadaan aikaiseksi, jotta voidaan parantaa tietoisuutta asbestin uhista. Yhdistyneen kaningaskunnan kokemusten perusteella suositellaan myöskin asbestin poistamista näistä rakennuksista ja kouluista, mutta ikävä kyllä monissa kouluissa edelleen on asbestia. Kaikenlaista asbestia käytettiin kouluissa ja me arvioimme, että yli 80 prosenttia rakennuksista, joita lapsemme käyttävät joka päivä, sisältävät asbestia. Suositus. Asbesti, äh, alivaliokunta, jonka te perustatte, sen pitäisi äh, saada aikaiseksi yhteinen EU-strategia asbestisairauksen poistamiseksi ja tässä olisi aikaraja ehdotuksena 2023. Nämä ovat joitakin kasvoja yhdistyneestä kuningaskunnasta, ihmisistä, jotka ovat kuolleet mesotelioomaan. Se on asbestipohjainen syöpä. Se on hyvin nopeaa. raaka ja kuolettava nämä henkilöt eivät ole syyllistyneet mihinkään rikokseen, mutta samaa ei voida sanoa niistä, jotka edelleen antavat olosuhteiden olla sellaisena ja myyvät näitä vaarallisia tuotteita, jotta voidaan tulevat sairaudet ennaltaehkäistä. Tarvitaan koordinoitua, koordinoituja ohjelmia ja poliittista tahtoa täytäntöönpanoon. Meidän täytyy toimia tässä paremmin ja me olemme tänään täällä pyytämässä teidän apuanne, jotta voimme poistaa tämän hirvittävän katastrofin niin, että tulevat sukupolvet eivät kärsisi enää samalla tavoin kuin jotkin ihmiset ovat joutuneet kärsimään. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia tästä alustuksesta. Minä ehdottaisin nyt, että edustajat saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Pyytäisin, että kollegat rajoittavat taisivat tässä puheaikansa kahteen minuuttiin niin, että me sitten voimme vielä antaa asiantuntijoille viiden minuutin ajan mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin. Peter, Olkaa hyvä. Thanks very much, Madam President. I would, uh... Kiitoksia kovasti. Älkää yllättykö, vaikka täällä näin on vähän on väkeä paikalla. se päätteeksi se on ihan normaali, mutta varmistamme kyllä, että kaikki Nämä tiedot toimitetaan kaikille valiokunnan jäsenille ja ihan varmasti otetaan osaksi myös minun jatkotyötäni valiokuntaloitteisen mietinnön parissa. Ei minulla oikeastaan ole kysymyksiä, koska olen samaa mieltä ihan kaiken sen kanssa, mitä asiantuntijat totesivat. On hauskaa kuulla, että mitä he täällä mainitsivat, ovat sellaisia, jotka ovat jo myös minun mietintöluonnoksessani ja, mutta heidän puheittensa ansiosta mietin vielä uudelleen asioita ja myös mietin uudelleen esityksiä, joita teen. Laurie Cousin on kirjoitti myös tilastotietoja, että meidän maassamme 80 prosenttia koulusta sisältää asbestia. Paljon puhujuva tieto se, ja se ei koske meidän maatamme vain, kun ajatellaan, mitä tekniikoja on käytetty rakennuksissa myös muualla. Voi olla, että tilanne on vielä huonompi joissakin muissa osin Euroopan unionia. Pidin myös tästä viittauksesta perusoikeuskirjaan. Mielestäni hyvä tapa lähestyä tähän onkin juuri se, että se huomioida vielä paremmin, vaikka se nytkin on huomioitu. Konkreettiset esitykset ovat tervetulleita. Mieluusti otan ne mukaan. Ja nyt ihan tiedä tarkkaan miten. Hauska tämä ajatus alivaliokunnasta toimitetaan muille ryhmille. Yritän sitä viedä eteenpäin tässä valiokunnassa joka tapauksessa. Lopuksi yksi tärkeä seikka, nimittäin meidän täytyy myös huomioida asbestin kartoitus ja poistaminen. Osana muuta politiikkaa meillä on omat sitoumuksemme energiatehokkuuden osalta. Ja ehkä tässä on syytä miettiä uudelleen peruskorjaustyötä koko asuntokannassa. Tässä olisi oiva tilaisuus myös huomioida asbesti sen kartoittaminen ja poistaminen osana kokonaisprosessia. Hän mainitsi myös tämän haasteen, että olisi määrä aika asbestivapaalle Euroopalle. Minä totesin jäsenille vain Puola, yksi jäsenvaltio siis, Puola, on laatinut toimintaohjelman ja aikataulun 2032 mennessä maa olisi asbestivapaa. Mietitäänpä aikataulua koko Euroopan kannalta mietitään sitä. Luulisin, että mitä täällä Timo ja Krista totesivat tarpeesta saada aikaan maailmanlaajuinen kielto, niin tämä on oikeastaan moraalinen vaatimus myös Euroopan unionissa ajaa sen puolesta. Timo mainitsi nämä Venäjän tuotannon, Kiinan ja Kanadankin tuotannon. Sehän on, menee kehitysmaihin siellä – mainotetaan, mainostetaan edelleen ihmeaineena asbestia. Jopa täällä sitä on myyty siihen tyyliin, ja nyt kehitysmaissa se on hyvin moraalitonta. Kanada on ainoa läntinen maa, joka edelleen tällaista kauppaa harjoittaa, niin sen pitäisi kyllä mennä häpeä paaluun suoran sanoen. Kartoitusta siis tarvitaan asetut ja puheiden perusteella ne voidaan päätellä. Se on se viesti, että täytyy miettiä kokonaan luvan myöntämistä ja koulutusta yrityksille ja työntekijöille, jotka ovat tässä mukana poistamassa ja hävittämässä asbestia. Ja palatakseni vielä siihen, mitä Lars totesi, että tarvitaan koordinoita strategiaa, kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Mietinnössäni on aika paljon tällaista myös, mutta ehkä katso vielä uudelleen, miten tämä kaikki voitaisiin huomioida kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa ja strategiassa, kun kartotetaan ja poistetaan asbestia, mutta siihen liittyvät kysymykset, koulutus, tiedottaminen, tuki. Kiitoksia kovasti kaikille ja vielä esitän tämän vetomuksen kaikille jäsenille, että he huomioivat myös teidän alustuksenne. Kiitos. Gracias, señora presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti vain haluaisin kiittää asiantuntijoita näistä äh, sitoumuksista. Äh, se, että he kertovat näistä sitoumuksista, tämä vitsauksen poistamisesta, äh, kysymys on todellisesta tragediasta. Teidän läsnäolonne täällä tietenkään se, että täällä on näin vähän henkilöitä mm, läsnä, niin se ei tarkoita, että mikä arvostaisi teitä, mutta Tämähän on siis oma aloiden mietintö, siis tällä tavalla pidän tätä asiaa tärkeänä. Ja sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä haluaisin sanoa, että ymmärrän, että uskon, että yksikään ryhmittymä ei ole tietämätön tämän asian tärkeydestä ja senpä takia tämä ei ole mennyt ollenkaan hukkaan. Ja ähm, mielestäni on todella häpeällistä, että vaikka meillä on näin paljon tieteellisiä todisteita, edelleen äh, on vielä pesäkkeitä, jossa tätä hirvittävää äh, ainetta on. Kanadan parlamentin äh, kanssa huomenna meillä on itse asiassa parlamentaarisen ähm, valiokuntamme kokous, valtuuskuntamme kokous ja siellä keskustelemme varmastikin tästä asiasta. Samoin myöskin Kiinan ja muiden maiden vastaavien valtuuskuntien kanssa käymme tämän tyyppisiä keskusteluja tällaisessa kahdenvälisessä tapaamisessa uskon, että meillä on mahdollista näiden maiden kollegoiden kanssa tehdä tiettäväksi se, että meillä on tämä sitoumus Euroopan unionissa ja että haluamme, että siitä tulee maailmanlaajuinen. Vielä kiitokset ja uskokaa minua, että teidän ponnistelunne eivät ole millä lailla ponnet, ne eivät mene hukkaan, vaan päinvastoin voitte erityisesti tuot, luottaa STDn ryhmän tukeen tässä asiassa. Kiitokset vielä kerran. Ähm, Suuret kiitokset minunkin puolestani. Paljon kiitoksia näistä alustuksista. Minä en ole todellakaan mikään asbestiasiantuntija, joten tämä oli minulle tänään hyvin äh, mielenkiintoinen johdanto aiheeseen ja olen samaa mieltä kollegojen kanssa siitä, että tämä on hyvin ajankohtainen ja tärkeä aihe. Yksi Äh, kysymys minulla on, tiedän tämän kaupungistani, että kun kouluja saneerataan ja on pyritty asbestia poistamaan, ja, niin siis se, että 80 prosenttia kouluista edelleen sisältää rakenteissaan tuota asbestia ja myöskin monet muut rakennukset, niin mielestäni on hienoa, että tässä on jokin aikaraja sille, että halutaan poistaa asbesti kokonaan näistä rakennuksista, mutta uskon, että jos tämä on määräys esimerkiksi EUn puolelta, niin kuulen tässä jo nurinaa jäsenvaltioiden taholta, että millainen valtaisa työ tästä seuraisi kunnille. Onko jotakin arvioita eri jäsenvaltioista, esimerkiksi Tanskasta, mitä tulee esimerkiksi kuluihin jäsenvaltioissa, jos todellakin pyrittäisiin siihen, että asbesti poistettaisiin täysin rakennuksista? Tämä oli minun kysymykseni. Nyt sitten antaisin asiantuntijoille vielä kerran puheenvuoron. Pyytäisin, että he viiden minuutin aikana tässä lyhyesti puhuisivat tai vastaisivat näihin kysymyksiin. Ja nyt annan sitten puheenvuoron tohtori Sedlacekille. Herzlichen Dank. Ähm, Paljon kiitoksia. Työssämme virastossa, myöskin yhteistyössä eri liittojen kanssa. Olemme esittäneet toistuvasti sen kysymyksen, mitä millaisia kustannuksia kunnille aiheutuisi näiden rakennusten saneerauksesta? olin Berliinissä silloin, kun rakennuksia saneerattiin ja siellä kyllä näin, että millainen valtaisa työ liittyi näiden rakennusten purkuun ja saneeraukseen. Eli siis kun ajatellaan näitä kustannuksia, niin en kyllä nyt mitään vastausta voi antaa, mutta kun ajatellaan sitä valtaisaa työtaakkaa ja työ, esimerkiksi myöskin terveys, terveyden suojaa, niin kyllä kuulimme toimenpiteiden osalta, että tämä on erittäin suuri työtaakka ja meidän täytyy elää sen tilanteen kanssa – että myöskin tätä asbestia siis täytyy poistaa sanerausten jälkeen ja tämä sitten aiheuttaa näitä suuria kustannuksia. Nyt aivan lopuksi haluaisin vielä kommentoida yhtä asiaa. Tämä liittyy eurooppalaisen työ, terveyden ja turvallisuusviraston työhön. Meille on täysin selvää, että me tuemme näitä toimenpiteitä. Asbesti on meille tällainen never ending story, päättämätön tarina. Tässä puhutaan sellaista aineiden karsinogeeneistä, joita me käsittelemme jatkuvasti. Ne ovat jatkuvasti esityslistalla. Myöskin kampanjoidemme kautta pyrimme parantamaan tietoisuutta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa niin, että myöskin tiedottaminen yritystemme suuntaan paranee, että yritykset saavat tietoa tästä. Me pyrimme jatkamaan tätä myöskin tämän kampanjan Working Together for Risk Prevention osalta, eli tässä, tässäkin viitataan kyseiseen asiaan. On hyvin tärkeää, että työnantaja tässä ottaa myöskin vastuun kantaakseen ja yhdessä henkilöstön ja yritysten kanssa tekee yhteistyötä. Tässähän puhuttiin jo näiden työtarkastajien kampanjasta. Tämä on tällainen yleinen aspekti, mutta totta kai viraston tehtävä on myöskin tehdä tämä. No sitten nämä käytännön ratkaisut. Me pyrimme niitä kehittelemään. Työstämme niitä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on asia, joka myöskin tulee esille asbestin kanssa lippulaiva hankkeidemme osalta on tämä online risk assessment, eli tämä on tällainen internetpohjainen väline, joka hyvin yksinkertaisella tavalla antaa mikro- ja pk-yrityksille arvioida näitä vaaroja, Tämä on helposti ladattavissa verkosta, sitä on helppo myöskin käytännössä soveltaa. Ja varsinkin kun ajatellaan tätä asbestin liittyvää ongelman asettelua rakennuspuolella, niin tämä liittyy myöskin mikro- ja pk-yrityksiin. Ja tämä on, olisi hyvä väline, kun ajatellaan vaarallisten aineiden parissa työskentelyä. Eli johtopäätöksenä se, että me edelleenkin jatkamme työskentelemään tämän aiheen parissa eri välineiden avulla, eli nämä kampanjat, tiedottamiset. Toivottavasti voimme vaikuttaa siihen, että no en tiedä kuinka monta vuotta tähän menee, mutta toivoisin, että voisimme vaikuttaa tämän asian laidan parantamiseen. Mm. Paljon kiitoksia sitten herra Tuomi. Thank you. Um... Kiitos. ja lyhyesti. Asbesti joudutaan poistamaan Ja kyllä se poistetaan, mutta nyt on kyse vain missä ajassa, jos asetetaan tavoite poistaa se esimerkiksi 20-30 vuodessa, niin siinä olisi osviittaa myös rakennusalalle. Voisivat myös harjoittaa liiketoimintaa sille rakennusalalla. Suomen rakennusteollisuuden edustajilta olen kysynytkin, ja heiltä todettiin, että ihan hyvää bisnestä sekin on, mutta sillä on kyllä kielteinen imago. Se estää tämän liiketoiminnan kasvua Ja se on vain pienempien yritysten bisnestä. Ja tällä on vaikutusta totta kai pätevyyteen ja yritysten taitoihin. Taloudellisesti ajatellen täytyy tehdä arviointia ja entä sitten, jos asbesti poistetaan tietyssä ajassa, vai jääkö se rakennuksiin? Ja se poistetaan vain silloin, kun se on tarpeen, niin kyllä tässä näyttöä on riittävästi tehdä tällaisia vertailuja ihan taloudellisestikin. Thank you. Kiitos. Thank you, Mr. Wittman. Kiitoksia sitten herra Wittman. Tak for det. Øh, det er jo en stor opgave. Kiitos. Tämä on valtava työ. Poistaa kaikki asbesti. Emme tiedä kovinkaan paljon kuluista. On tärkeää kehittää seurantamalleja. Emme tiedä, onko kysymys asunnoissa 10 prosentin ongelmasta, vaan onko kysymys suuremmasta ongelmasta? Saattaa olla, että isossa Britanniassa itse asiassa 80 prosenttia kouluista sisältää asbestia. Toisekseen on olemassa puolalainen toimintasuunnitelma aina vuoteen 1932 saakka. Ja tietääkseni Puolassa on laskettu, että 10 miljardia euroa joudutaan käyttämään – näiden vuosien aikana asbestin poistamiseksi. No, voin vielä lisätä, että on hyvin tärkeää, että meillä on maakohtainen näkemys siitä, kuinka paljon asbestia vielä on jäljellä. On myös hyvin tärkeää olla tietoinen siitä, että on usean tyyppistä asbestia ja että aloitetaan kaikkein vaarallisimmasta asbestilaadusta – tällaiset hyvin huokoiset, äh, erityisesti lämmityksessä käytetty asbesti, joka on hyvin kuitupitoista. Ja on sitten muun tyyppistäkin asbestia, joka kenties voitaisiin jopa jättää paikalleen, kunhan sen, sitä ei vahingoiteta millään lailla. Siis on siis kartoitettava merkittävä, karto, kartoitettava, saatava jonkin tyyppinen rekisteri, jotta ollaan tietoisia siitä, että asbestia tietyssä paikassa on. Ja että sitten kun tehdään purku tai muita töitä, niin nämä tällaiset epämukavat yllätykset voidaan välttää, mitä tulee sitten säästöihin tai talouspuoleen, niin uskon, että on pidettävä mielessä se, että näinä kriisin aikoina rakennus alalla, erityisesti minun maassani viime vuosien aikana on ollut muutos, kun ajatellaan rakentamista. Siirrytty uusien rakennusten rakentamisesta korjaamaan ja remontoimaan niin, että nyt äh, siellä keskitytään paljon jo olemassa oleviin rakennuksiin ja sillä tavalla voimme paremmin kartoitettua asbestin esiintymät. Jos sitten ajatellaan tulevaisuutta, niin eri jäsenvaltiossa maksetaan huomattavia tukia, jotta asunnosta saadaan energiatehokkaampia. Ja näin voidaan vähentää asbestin poistokustannuksia myöskin, koska tällaiset uudistustyöt on tehtävä joka tapauksessa – rakennusten tai rakenteiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Energiatehokkuus paranee ja samanaikaisesti voidaan poistaa asbestit tai PCB tai kaikki muut tällaiset mahdolliset pyrkiset aineet. No, Frau Paljon kiitoksia. Sitten vielä kertaalleen Rova Kassan Allen. Ennen kuin vastaan kysymykseen, haluan kertoa teille vielä tärkeät uutiset viime viikolla. Quebecissä ja Ottavassa tehtiin päätöksiä eh, asbestin käytön poistamisesta, joten ja asbestia ei enää Kanadassa näin ollen louhita. Tämä on hyvin suuri onnistuminen ja olen juonut muutaman lasillisen viiniä juhliakseni, mutta asbestin tuotanto jatkuu Kiinassa ja Venäjällä ja sillä on vaikutuksia kehittyvään maailmaan. Enkä usko, että Venäjällä kuitenkaan asbestia louhitaan sen enempää kuin Kanadassa tämä päättyy. No sitten kysymyksiin. Yksi on hyvin monimutkainen ja olisi, tämä olisi hyvä hanke tälle uudelle alivaliokunnalle, asbestia käsittelevälle alivaliokunnalle. Siellä voitaisiin pohtia tätä kysymystä, voitaisiin miettiä, että millaisia kustannuksia asbestin poistaminen aiheuttaisi. Mutta esitän nyt valiokunnalle kysymyksen. Mitkä ovat ne kustannukset, jos kouluja ei puhdisteta? Kuinka moni opettaja, lapsi tai muu henkilöstöön kuuluva mahdollisesti kuolee näihin asbestisairauksiin, jos asbestia edelleen käytetään jos sitä ei poisteta kouluista. Me olemme huolissamme heidän hyvinvoinnistaan. Meidän täytyy todellakin pyrkiä siihen, että koulut puhdistetaan, että infrastruktuuri puhdistetaan niin, että tulevat sukupolvet voivat elää asbestivapaata elämää. Dank. Paljon kiitoksia. Minä kiitän tässä kohdin erittäin sydämellisesti teitä näistä alustuksista. Tämä oli erittäin hyödyllistä. Ajatellen tätä oma mietintöä, haluaako esittelijä vielä lopuksi käyttää puheenvuoron? Please. Just thank you. Uh, no kiittäisin vain vieraitamme hyvin asiantuntevista vastauksista kysymykseen. Kiitos varsinkin Laurille että asbestin alivaliokunta voisi siihen paneutua, mutta toista, minkä hänkin totesi, jos ajatellaan, mitä kustannukset tulee, jos me emme toimi, ne ovat mittamattomat. Nyt on kyse vain aikataulusta, kuten Timo sanoi, kyllä se hoidetaan, nyt on kyse vain aikataulusta, missä ajassa me sen teemme. Puola on tätä arvioinut ja on sitä mieltä, että kyllä onnistuu siinä 2032 mennessä, niin en ymmärrä, mikseivät muut jäsenvaltiot Euroopan unionissa voisi asettaa samantyyppistä tavoitetta. Mutta mietitään tätä. Ehkä me voisimme valiokunnassa tätä miettiä. Ja ehkä komission asiantuntijat voisivat myös kustannushyötyanalyysin tehdä, että voitaisiin miettiä aikataulua. Esitäpä tätä myös Vermaus Beresille Wunderbar, dann bin ich... Loistavaa. Jos täällä muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, niin kiitän myöskin tästä keskittyneestä työstä. Aivan loppumetrelle asti toivotan hyvää kotimatkaa ja päätän kokouksen. Kysyn ensin kuitenkin, onko vielä muita asioita. Ei näytä olevan, joten tapaamme lokakuun 8. täällä Brysselissä seuraavassa kokouksessa. Kiitoksia paljon ja näkemiin.